Okay, colleagues, can I ask everybody to take their seats and so we can... No niin, hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Haven't even started yet and we're already behind schedule. Olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Okay, can I ask everybody to take their seats? We're going to start the meeting. No niin, voisitteko istuutua, niin pääsisimme aloittelemaan. Okay, first of all, I would like to welcome everybody back to Parliament. No niin, toivottaisin kaikki tervetulleeksi. Toivottavasti uusi vuosi on käynnistynyt hyvin ja olette valmiita käymään uuden vuoden haasteiden kimppuun ja ehdottaisinkin, että siirrymme suoraan esityslistaan kiinni. Esityslista on hyvinkin pitkä ja muistuttaisin, että tänä vuonna me tulemme olemaan menettelyiden suhteen vielä tiukempia kuin aikaisemmin. Ja ihan lyhyesti omalta osaltani voisittekohan te hyvä hyväksyä koordinaattorin suositukset. Wim van de Kamp esittelijäksi Single Market for Europeans luonnoksen liittyen Franziska Keller korvaa kollega Flotrin esittelijän ominaisuudessa epävakaudesta johtuvien maahanmuuttovirtojen hoitamisen osalta. Ja mikäli tämä teille sopii, niin nämä ehdotukset on täten hyväksytty. Lisäksi muistuttaisin teitä siitä, että koordinaattoreiden kokous, joka on tarkoitettu toteutettavaksi huomenna, siellä keskustellaan myöskin siitä, että millä tavalla me suhtaudumme tähän Unkarin viime hiljattain hyväksytyn medialakiin. Tarkoituksena on järjestää tämän asian tiimoilta Strasbourgissa ensi maanantaina ylimääräinen valiokuntakokous. Ja mikäli koordinaattorit tämän hyväksyvät, tämän ehdotuksen, niin tietenkin saatte siitä välittömästi myöskin tiedon. Ja ylimääräinen kokouskin on hyväksytty järjestettäväksi 28. helmikuuta kolmesta puoli seitsemään. Sitten kahden libe, oikeastaan kolmen libevaliokunnan pöytäkirjan hyväksyminen 4. maaliskuuta 23-24. kesäkuuta ja toinen syyskuuta. Onko näihin pöytäkirjoihin liittyen mitään huomautettavaa? Eipä näytä olevan, joten pöytäkirjat on täten hyväksytty. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan neljä. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto sekä lapsi pornografia. Puitepäätöksen 2004-68 kumoaminen. Ennen kuin annan esittelijä Angelille puheenvuoron, niin muistuttaisin teitä siitä, että 20. tammikuuta 12 mennessä tarkistukset on jätettävä ja kolmas huhta helmikuuta järjestetään suuntaantava alustava äänestys. Ja nyt esittelijälle puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelen teille nyt lyhyesti mietintöluonnokseni. Kyseessä on ehdotus, jonka olen laatinut pyrkin ottamaan huomioon varjoesittelijöiden kannat. Olen tavannut heidät usea, useampaan kuin yhteen kertaan tässä pohjana on Euroopan neuvoston yleissopimus. Sitä ei kuitenkaan ole ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa ja haluaisimme kuitenkin tästäkin huolimatta ottaa sen lähtökohdaksi. Ehdotuksen tarkoituksena on päivittää lainsäädäntöä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston osalta, ja tämän välttämisen osalta, otan huomioon myös tekniikan kehittyminen viime vuosina. Tärkeimpinä tavoitteina ovat muun muassa se, että, että pyrittäisiin tehokkaisiin ja tasapuolisiin toimiin, otettaisiin uusia rikosmuotoja, kuten grooming, huomioon ja ja edelleen otettaisiin huomioon tämän väkivallan ehkäisemistoimet. Olisi siis toimittava niin, että vältettäisiin alaikäisten joutuminen seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhriksi. Olemme myös korostaneet paljon uhrien tukemista sekä eh, eh, mahdollisia eh, tuomioistuinkäyntiä ennen sen aikana ja sen jälkeen, niin että voitaisiin välttää niin sanottu kaksois rikollisuus edelleen raskauttavat tekijät otetaan huomioon, erityiset olosuhteet voivat vaikuttaa erityisen vakava tilanne silloin, kun rikos tehdään perheen sisällä tai jossa henkilö käyttää auktoriteettiasemansa alaikäisen uhriin kohdistuvien rikosten kohdalla. Näissä tapauksissa, myös siinä tapauksessa, että uhri on vammainen, sakot ovat ja rangaistukset ovat rankempia. Mitä sitten tulee pedo lapsipornografian levittämiseen internetissä, Tavoitteenamme on ottaa käyttöön kaikki tarpeelliset välineet niin, että voitaisiin poistaa näitä sisältöjä, eli poistettaisiin nämä sisällöt jo niiden syntypaikalla sivujen lukkiuttaminen voi olla myös hyödyllinen täydentävä toimi, erityisesti niinä tapauksissa, kun on mahdotonta poistaa välittömästi näitä sisältöjä syntypaikassa, mutta meidän tavoite tavoitteenamme on todella poistaa syntypaikassa nämä rikolliset tai haitalliset sisällöt. Tämä oli nyt lyhyt esittely, niin tavoitteena on, että kuten puheenjohtajakin tässä sanoi, hyväksyä mietintö ripeästi niin, että pyritään löytämään synergia myös komission ja neuvoston kanssa – niin, että mahdollisimman nopeasti päästäisiin tekstiin, josta voidaan olla yhtä mieltä. Thank you very much also for... Oikein paljon kiitoksia tästä lyhyestä alustuksesta. Kahdeksan puheenvuoropyyntöä on jo esitetty. Kaksi minuuttia per puhuja. 10, 11 puheenvuoropyyntöä on jo esitetty. Onkohan vielä muita halukkaita Ilmeisesti kaikki, jotka ovat läsnä, ovat jo pyytäneet puheenvuoroa, joten kaikki saavat kaksi minuuttia puheenaikaa, eikä sekuntia enempää. Kollega Strifla ensimmäisenä. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä Angelilia hänen tekemästään erittäin hyvästä työstä. Olen aivan yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun hän toteaa, että mietinnössä tärkeällä osalla on toimia niin, että, että uhrit, lapsiuhrit voisivat hyötyä saada tukea tuomioistuimelta. Usein tiedän, että rikokset tapahtuvat eh, perheyhteisössä ja usein lapset eivät puhu mitään tästä asiasta, eivätkä ymmärrä millaisia, kuinka pitkälle mm, näiden tekojen vaikutukset voivat ulottua eh, ammattilaisten eh, laatimaa ja lapsille sopeutettu valistuskampanja on tarpeen. Groomingin mukaan ottaminen tähän mietintöön on erittäin tärkeä uutuus, se on hyvin myönteistä, mutta meidän on edelleen yhä enemmän tiedotettava alaikäisiä ja vanhempia äh, siitä, kuinka vaarallinen internet voi olla tässä yhteydessä ja, ja opettaa sellaisia refleksitoimia, jotka voivat heidät pelastaa. Tässä on viranomaisilla tehtävää, mutta myös tietenkin vanhemmilla välttämätön eh, keskeinen tehtävä. Um, Paljon kiitoksia seuraavana kollega Ziplu. Kiitos. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää, koska hän todellakin on pitänyt suuressa arvossa ehkäisevän toiminnan merkitystä. Ajatellen nimenomaan väärinkäyttö, hyväksikäyttöä tapahtuu perheympäristössä ja ennen kaikkea sitä, miten tärkeää on vahvistaa tukea uhreille aina aikuisikään saakka, sillä me tiedämme, että jotkut myöhäisemmät seurausvaikutukset, jotka tulevat hyväksikäytöstä, nousevat esiin vasta myöhemmässä vaiheessa. Tämä on siis myönteinen muutos tähän direktiiviin. Haluaisin kuitenkin joistakin asioista sitä kysymyksiä esittelijälle. Nimittäin ensinnäkin kysymys, joka liittyy siihen, että korotetaan rangaistuksia suhteessa komission esitykseen. Ja taustaa haluaisin tietää, miksi tätä ollaan tekemässä, ehdottamassa. Sitten tässä on yksi rajoitus, joka koskee tarkistusta 28. Komissio on esittänyt, että rikoksentekijät joutuisivat julistettaisiin pois kaikista toimista, jotka merkitsevät säännöllistä kusetusta lapsiin. Tarkistuksessa on nyt sanottu, että tämä koskisi kuitenkin vain ammatillista toimintaa, jos joutuu tekemisiin lasten kanssa. Tämä olisi tietynlainen rajoitus ja haluaisin mielelläni tietää, mikä, mistä on syntynyt tällainen rajoitus. Ja sitten on uusi kohta, joka on tarkistus 36, eh, jossa vielä kerran todetaan, että lapsiuhrien kuulustelua ei, jos mahdollista, pitäisi tehdä rikostekijän tekijän paikalla ollessa. Tästäkin esitäisi vielä kysymyksen, onko todellakin sellaisia tilanteita, joissa ylipäätään on tarpeen, että rikoksentekijä on paikalla, kun lapsiuhria kuulustellaan. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Olen kiitollinen siitä, että esittelijä painottaa eri tavoin kysymyksiä siitä, jotka liittyvät eh, tietojen hävittämiseen tai eh, niiden sulkemiseen tavoitettavuudesta. Tämä nostaisin myöskin erästä johdantajan kappaleesta, mutta käsittääkseni kumpikaan toimi ei sitä katsota velvoitteena. Ja haluaisin kysyä, olisiko tässä kenties mahdollisuuksia tarkistuksiin? Go to ask to really... No yrittäkää nyt pitäytyä puhe ajassa. Minä en halua olla tässä se, joka aina osoittelee tätä sormella, mutta muistuttaisin vain, että aika on kortilla. Seuraavana kollega, kollega Albrecht. First of all, uh, I think uh, we made clear that we have, have... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ehdotus ei ole monilta osin kovinkaan täydellinen. Tähän tullaan palaamaan myöhemmässäkin vaiheessa, mutta keskittyisin seuraavaan seikkaan keskustelu siitä, että nettisivustoja voitaisiin sulkea. Mielestäni meidän tulisi mennä vielä pidemmälle, eli ettemme sanoisi ainoastaan, että jäsenvaltiot vastaavat tästä päätöksestä, vaan että jos sanotaisiin, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön toimenpiteitä nettisivustojen sulkemiseksi. Meidän mielestämme olisi parempi sanoa, että jäsenvaltioiden tulisi toimia näin ilman sen kummempaa aikataulutusta. Tämä olisi tärkeää. Ja selkeämmän kannan vaatisin parlamentilta sen suhteen, että me halua mitään sivustojen ö, käytön sulkemista, vaan että ne poistetaan kokonaan ja löytyy ehdotuksia, jotka eivät ole vielä ihan viimeistä pilkkoa myöten viilattuja, joten sanoisin vain, että pelkkä poisto ei riitä eikä ole osoitusta siitä, että mikäli on pyritty tekemään yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole halunneet tehdä yhteistyötä tämän poiston osalta, niin minun mielestäni tämä sivuston käytön sulkeminen ei ole toimiva ratkaisumalli. Eli jos tässä viitataan tähän sivustojen käytön sulkemiseen, niin minun mielestäni tämä ei voi toimia tällä esitetyllä tavalla, niin kuin komissiokin on ilmoittanut, ja mielestäni jos emme käytä nykyisiä lainsäädäntömahdollisuuksia hyväksi tämän sivustojen sulkemisen osalta, niin silloin emme toimi myöskään ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden toimivaltaisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Kiitoksia. Arvon kollegat, katsokaapas kelloa. Meillä on varttia vaille asti aikaa. No niin, seuraavana kollega Wikström. I would also like to... niin minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä, hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Mutta olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä herra Albrecht juuri sanoi, että kun me taistelemme lasten hyväksikäyttöä vastaan, meidän tulisi keskittyä siihen, mitä tapahtuu todellisessa maailmassa ja rohkaista ihmisiä raportoimaan silloin, kun he pelkäävät, että jotakin on tapahtumassa, mikä voisi olla vahingollista lapselle. Sanottuani tämän, nyt tartun olennaiseen kysymykseen, pääesteeseen. Minusta meidän pitäisi pakottaa kaikkia jäsenvaltioita käyttämään sivusten käytön sulkemista. Minusta on hyvä, että on voimakas sanamuoto, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden tulee poistaa nuo sivut ja että jäsenvaltiot voivat käyttää sivuston sulkemista lisävälineenä silloin, kun ei helposti voida saavuttaa sivujen hävittämistä. Kun on kysymys verkkosivusta, joita on jäsenvaltion, joiden koti, alue on jäsenvaltioissa tai Yhdysvalloissa pitäisi aina olla helppoa tämän sivun poistamisen. Se on nostetautunut mahdollisuudeksi silloin, kun on ollut kysymys tällaisesta eh, phishing-sivuista. Me siis tiedämme, että ei ole mitään syytä sille, miksi ei voitaisiin sellaisia sivuja poistaa, joissa on kuvia, jotka liittyvät esimerkiksi lasten käyttöön, mistä te voitte tehdä nopeasti. Tämä on hirveä rikos ja sitä vastaan täytyy taistella kaikki mahdollisin tavoin. Minusta myös pitää olla varovaisia silloin, kun päätetään rangaistuksista. Jäsenvaltio on omat rangaistusjärjestelmänsä ja jos EU-tasolla tiukasti säädettäisiin asioita, voitaisiin kesästä kyselaiseksi jäsenvaltion omia järjestelmiä. Minä tiedän, että on joskus sairaita ihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa. En sen sijaan, että heidät laittaisiin vankilaan, ja tämäkin täytyy ottaa huomioon. Esittelijä myös ehdottaa, että kuka tahansa, joka on tuomittu rikoksista, jotka liittyvät lasten hyväksikäyttöön, eivät saisi ryhtyä minkälaisiin toimiin. Mutta minusta täytyy muotoilla tämä sellaisella tavalla, siis ryhtyä mihinkään toimiin ulkomailla. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tähän pitää palata vielä lukuisia kertoja. Kiitos. Mrs. Ernst. Kiitoksia seuraavana kollega Ernst. Ja hänen jälkeen kollega Filidis. Niin paljon kiitoksia. Alkuun halusin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Mielestäni hyvää on se, että tässä puututaan ennaltaehkäisyyn, eli että sen merkitys korostuu suuressa määrin ja paneudutaan juuri uhrien aseman helpottamiseen. Se on hyvä asia. Ja sitten toinen asia, niin kuin kollega Sipö juuri äsken kysyi, miksi rangaistusta on tiukennettu. Tämä lisäys, onko se ihan tuulesta temmattu lisäys vai onko siinä takana joku selkeämpikin ajatus? Ja sitten tämä sivustojen sulkeminen. Me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi selkeästi sanoa, että sivustot pitäisi poistaa kokonaisuudessaan. Ja kun katsotaan kaikkia muotoiluja, myöskin näitä kannanottoja, niin ne ovat hyvin epämääräisiä muotoiluja. Ja mitä tulee sitten näihin sulkemismahdollisuuksiin, niin minun mielestäni ne tarjoavat eräänlaisen porsaan reijän, eli että rikolliset voivat hyödyntää tätäkin mahdollisuutta ja sitä mahdollisuutta meidän ei tulisi heille tarjota. Joten meidän tulisi toimia tällä saralla aivan toisella tavalla kuin mitä tässä tekstissä sanotaan. Ja esittelijälle toteaisin, että olisi hyvä, jos voisitte huomioida sekä uhrien että myöskin kansalaisjärjestöjen huomiot. Minun mielestäni tältä osin tämä teksti kaipaa myöskin parannuksia. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Tendefilidis ja Hirsch shadow for would like... Niin, GUE-ryhmän varjoistelijan haluaisin kiittää Rova Angelilia mietinnön nuostelemisesta näin pikaisesti. Minusta hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Hän on ottanut mukaan erinäisiä ehkäisytoimia, jotka puuttuivat täysin komission esityksestä, mutta minun mielestäni tarvitaan kuitenkin enemmän tähän asiaan ajatellen sitä, miten suhtaudutaan tekijöihin – ehkäisytoimet ovat hyvin heikkoja ja yleisiä, ja ne osaavat esille vain Jonatan kappaleissa, ja samoin mitä tulee uhrien suojeluun, se oli hyvin läheisesti sidottu näihin äh, rikosoikeudellisiin toimiin, joten ehdottaisin, että tämä ei olisi suhteessa siihen, miten huomioidaan se, nostamiseen ja ottaa huomioon kunkin lapsen erityinen tilanne. Lopuksi vielä kysymys siitä, pitäisikö verkkosivut poistaa vai, äh, vai pitäisikö niiden käyttö estää. Minusta, se mitä useimmat kollegat sanoneet poistamista, olen siitä yhtä mieltä. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Hugh. Paljon kiitoksia kollega Hirsch ja Blinkevichute, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja liberaalien varjo esittelijänä kulttuurivaliokunnassa voin sanoa, että on hienoa, että tässäkin valiokunnassa tätä asiaa vihdoinkin käsitellään. Kiitän esittelijää tästä tekemästään työstä. Kulttuurivaliokuntakin on kantanut tässä työssä kortensa kekoon ja minun mielestäni tärkeintä on juuri valistaa ihmisiä, jottei tällaista pääsisi sattumaan. Toinen asia, josta on keskusteltu, liittyy tähän rangaistuksen pituuteen ja herää kysymys, että onko järkevää lähteä toisille urille kuin mitä jäsenvaltioissa on päätetty, koska muutenhan tässä tämä suhteellisuus rikkoutuu suhteessa muihin rikoksiin ja rangaistustasoihin. Ja mitä liittyy artiklaan 21, niin minun mielestäni me olemme löytäneet hyvän muotoilun, koska siinähän sanotaan, että tärkeintä olisi sivuston poistaminen kokonaisuudessaan ja että tulisi varmistaa kaikin keinoin juuri kyseisen sivuston poistaminen. Kyse on kai tietenkin uhrin suojelemisesta ja uhrien kannalta ainoa järkevä toimenpide enää tässä vaiheessa on se, että nämä sivustot voidaan poistaa kokonaisuudessaan siten, ettei niitä löydy enää mistään. Joten jokaisen pitäisi sitoutua siihen, että sivustot poistetaan kokonaisuudessaan ja jos mikään muu ei onnistu, niin sitten sivustot pitäisi sulkea. Mutta tietenkin vastaava taho ei saa olla kuka tahansa, vaan että tarvitaan tiettyihin kriteereihin nojautuva tuomioistuimen päätös. Tämä on tärkeää, koska muuten joudutaan vain setvimään, että mitä sivustoja poistetaan ja mitä ei. Minun mielestäni on kuitenkin hyvä, että lähdetään liikkeelle siitä ajatuksesta, että ensin poistetaan nämä sivustot ja sitten jos ei onnistu, niin sitten ne suljetaan. Eli pääsy näille sivuille ei enää onnistuisi ja minun mielestäni olisi järkevää myöskin tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavat äh, kollega Blinkivichute ja Boskurt. Niin, haluaisin kiittää esittelijää ennen kaikkea hyvin luonnostelusta mietinnöstä ja tuen esittelijän ehdotuksia siitä, että meidän pitäisi jatkaa keskustelua tästä direktiivistä ja saataisiin mahdollisimman pikaisesti päätökseen, koska paras äh, ehkäisevä toimi olisi tämä direktiivin nopea hyväksyminen minä haluaisin korostaa sitä, että meillä ei ole riittävästi tilastollista tietoa EU-jäsenvaltioissa lasten hyväksikäytöstä ja pornografisesta materiaalista, joka koskee lapsia. Ennen kaikkea, kun me puhumme tapauksista, joita tapahtuu perheissä, meidän pitäisi korostaa tätä asiaa erityisesti mietinnössä. Mitä tulee sitten käytännön kokemuksiin, haluaisin kertoa teille, että olemme nähneet, että tarvittaisiin kunnolla koulutettujen asiantuntijoiden tehokasta toimintaa psykologien ja vastaavien, jotka olisi koulutustyöskentelemään tällä alueella, pitäisi tästä syystä rohkaista jäsenvaltioita keskittymään tällaisten asiantuntijoiden kouluttamiseen siihen, jotka tietäisivät, miten suhtautua uhreihin. Sitten kohta 21. Minä olen sen puolesta, että sisällöt poistetaan, jotka sivulla, jolla on lapsi pornografiaa. Kiitos. Valitettavasti en kuullut kaikkea, mitä sanoitte. No, kollega Boskurt ja Mulder seuraavina, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yksi kysymys alkuun. Kiitokset esittelijälle tästä erittäin tärkeästä työstä ja kysyisin tästä neljän vuoden aikataulutuksesta. Se saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä jotkut henkilöt saavat tämän tiedot tai uskaltavat kertoa asiasta tässä neljän vuoden määräajassa. Ja kysyisinkin kollega Angelililtä, miten aiotte puuttua tähän asiaan. Ja sitten toinen asia. Mielestäni on tärkeää varmistaa, että hyväksikäyttäjät eivät voi enää saada sellaista työtä, jossa he olisivat tekemisissä lasten kanssa, ei myöskään vapaaehtoistyön piirissä. Ja meidän täytyy varmistaa, että tämä voidaan myöskin huomioida hyvinkin konkreettisella tasolla ja myöhemmässä vaiheessa tulen esittämään tähän liittyen myöskin oman tarkistukseni. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana kollega Mulder. Ja sitten vielä Foss ja minä päätän sitten keskustelun. Kollega Mulder. Compliments. Niin, minunkin onnitteluni esittelijälle. Koskuttuu samasta maasta kuin minä, joten meillä on pitkälti samat kommentit, joita hän esitti viimeisessä puheenvuorossaan. Eli jos haluaa olla työssä jonkinlaisessa lastenkodissa, täytyy saada poliisilta selkeä terveystodistus ja on todettu Alankomaissa, tämä voi mahdollista saada vain kansalta viranomaisilta. Jos jotakin on vielä jossakin muussa Euroopan maassa, jota, mitä sitten ei taas tiedetä muissa Euroopan maissa, niin minusta meidän pitäisi olla rekisteri Euroopassa, Euroopan laajuinen rekisteri, rekisteri, jossa voidaan vaihtaa tietoa silloin, kun on kysymys tällaisista rikkomuksista. Tämä olisi minun neuvoni. Me silloin muuten emme voi välttää tilannetta, jossa ihmiset, jotka ovat tehneet rikoksia esimerkiksi lapsipornografian alueella, saisivat työtä. Tulen tekemään tämän tyyppisen tarkistuksen. Okay, thank you, Mr. Foss. Kiitos, seuraavana kollega Foss. Paljon kiitoksia. Mitä tulee lapsipornografian vastaiseen taisteluun ja jos haluamme suhtautua siihen vakavasti, huomioida myöskin uhrien suojelun, niin se edellyttää todellakin sivusten sulkemista. Nyt herää toki kysymys, että pitäisikö nämä sulkea, kunnes ne voidaan poistaa kokonaan, vaiko valita joku toisenlainen lähestymistapa. Minun mielestäni tässä täytyy huomioida myöskin se, että vaikka sivusto poistetaan, niin silti se voidaan, löytää jonkin aikaa, ja se voi tarjota mahdollisuuden verkkovierailuun ja sivuston vierailuun, ja tämä taas aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia ongelmia, joten tähän tulee paneutua mm, riippumatta siitä millä tavalla, mutta joka tapauksessa tätä asiaa tulisi käsitellä. Joka tapauksessa asia tulisi hoitaa siten, että kyse on velvoittavasta toimenpiteestä eikä ainoastaan mahdollisuudesta, jota tarjotaan jäsenvaltioille. Mutta joka tapauksessa sivustot pitäisi sulkea, mutta se, että millä tavalla se käytännön tasolla toteutetaan, niin siitä voidaan toki vielä keskustella. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ennen kuin annan komissiolle vastausvuoron, niin haluaisin itsekin vielä esittää muutaman huomion. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle tekemästään työstä. Pari huomiota. Mielestäni olisi hyvä korostaa sitä tosiseikkaa, että vaikkakin tämän ensikatsomalta vaikuttaa vakavalta tilanteelta, mutta meidän täytyy muistaa, että suurin osa hyväksikäytöistä tapahtuu kotona, kouluissa, henkilöiden keskuudessa, joihin on luotettu. Ja me tiedämme, että niin kuin monet muutkin, jotka ovat täällä todenneet, niin meidän tulisi korostaa juuri tätä ennaltaehkäisyä, mutta myöskin tähän liittyen käytettäviä rankaisutoimenpiteitä. Ja mitä tulee sulkemisen kautta poistamiseen, niin minun mielestäni on, on hyvä, että korostetaan juuri sitä, että todellakin suljetaan nämä sivustot kokonaisuudessaan, mutta niin kuin monet täällä totesivat, niin silti asia ei ole ihan selvä, miten tämä sulkeminen toteutettaisiin. Ja kysyisinkin nyt komissiolta suoraan. Olen esittänyt nimittäin suoraan kysymyksen, että kun terrorismia vastaan taistellaan, niin komissio on arviointitekstissään sanonut, että tämä sivustojen sulkeminen on tehoton toimenpide. Ja jos terrorismin vastaisen taistelun saralla komissio on tätä mieltä, niin miksi komissio on sitä mieltä, että lasten hyväksikäytön vastaisessa taistelussa tämä olisikin toimiva ratkaisumalli. Eli miksi haluatte käyttää tätä mahdollisuutta tällä saralla? Kollegat Boratitski tai Iriate, komission edustajina, haluatteko käyttää puheenvuoroa? Olkaapa hyvä. Jakub Boratinski, on behalf of the commission, Thank you very much. Poratinski, niin, minä edustan komissiota. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin aluksi ilmaista kiitollisuutemme hyvin perinpohjaisista ajatuksista, joita on kohdistettu meidän esitykseemme täällä parlamentissa. Esityksen, kiitoksemme on erityisesti kohdistettu esittelijä Angelillille, samoin kuin muiden valiokuntien mietilöille, jotka ovat olleet mukana keskustelemassa luonnoksesta. Me pidämme hyvänä erinäisiä esityksiä, tarkistuksia, jotka yleisesti vahvistavat viestiä ja tavoitteita, jotka direktiivillä on. Ja haluaisin jatkaa sillä, mitä te juuri sanoitte, rouva puheenjohtaja, että direktiivi selvästikin käsittelee monia asioita, jotka menevät pitemmälle kuin vain internet ja käsittelevät koko näitä koko lainsäädäntöä, sen arvo on siinä, että se on kattava väline, jolla pyritään suojelemaan lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, jota tapahtuu todellisessa elämässä. Haluaisin muistuttaa tästä, kun puhumme lapsipornografiasta ja sen levittämisestä internetissä, että me puhumme myöskin hyväksikäytöstä, joka joskus on tapahtunut kerran todellisessa elämässä. Täällä on puhuttu paljon sivujen sulkemisesta. Itse komissio ylläpitää kantansa. Sen mielestä se on, komission mielestä sivujen sulkeminen on eh, tärkeä täydentävä toimi niissä eh, toimissa, jotka johtavat myöskin tapausten selvitämiseen ja koskevat laittamansa materiaalin poistamista. Mutta meistä on tärkeä ero siinä, eh, miten suhtaudutaan terrorismiin tai, tai ajatellaan terrorismia, joka kohdistuu hyvin erityisiin ihmisryhmiin ja, ja siinä, miten sitten suljetaan lapsipornografista sisältöä, kun me puhumme siitä, miten pyritään estämään lapsipornografian saatavuus silloin, kun sitä ei käytä pelkästään pedofiilit, vaan myöskin suuri yleisö laajemmin. On esitetty paljon argumentteja sulkemisen puolesta. Me olemme havainneet, että todellakin se nähdään tärkeänä välineenä lapsipornografian torjumisessa monissa EU-maissa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Italiassa, mainitakseni muutaman esimerkin. Ja ensisijaisesti tämä liittyy siihen, että valitettavasti huolimatta monista ponnisteluista sivujen poistaminen ei toimi välittömästi. Suurimmassa tapauksia sivut ovat EUn lainsäädännön vaikutusalojen ulkopuolella, joten se ei ole mahdollista. Mitä tulee sitten aika äskettäisiin keskusteluihin Saksassa, jossa liittovaltion rikostutkintaviranomaiset ovat todenneet toimistaan, jotka liittyvät, tämä liittyy kuulemiseen, joka järjestettiin Saksan liittopäivillä 25. lokakuuta, jossa liittovaltion rikosasiaviraston eh, edustajat tosivat, että huolimatta pyrkimyksistä poistaa näitä sivuja, noin 44 prosenttia näistä sivuista, jotka toimivat ulkomailta käsin, ovat edelleenkin toiminnassa, eikä mitään huomattavaa parannusta tilanteeseen ole ollut havaittavissa. Meillä on lukuisia muita esimerkkejä siitä, miksi tämä ei toivi välittömästi ja olemme ottaneet ne esille jo aikaisemminkin. En halua kuitenkaan jatkaa keskustelua ja pidentää keskustelua turhaa. Tulee phishingiin. Siinä on hyvin tärkeä ero on siinä, että meillä on selkeä uhripankki, pankki, jolla on, joka on voimakas uhri, jolla on turvallisuusosastonsa, joka voi kaikin toimin pyrkiä sulkemaan sivun nopeasti. Lapsipornografian tapauksessa tilanne on toisen näköinen uhrin osalta ja phishing ei sinänsä merkissä mitään riskiä yksilölle. Kansalaisen velvollisuus on ilmoittaa se, että on, jos tapahtuu petoksia, mutta lapsen osalta on tietysti kysymyksiä siitä, miksi tämä kansalainen, miten hän on havainnut tämän silloin, kun hän ilmoittaa löytäneensä lapsipornografiaa. Ja silloin kokonaisuudessaan ajattelen tämän materiaalin laitonta luonnetta – pelkästään sen käsittelyä voidaan pitää rikoksena. Me pidämme kuitenkin hyvänä sitä, että parlamentti keskustelee asiasta syvällisesti. Me olemme itse asiassa pyytäneet esittelijän ja varjoesittelijät vierailukäynnille, jonka järjestää Iso-Britannian lasten hyväksikäyttö online-keskus, joka on erityinen yksikkö Iso-Britanniassa, joka käsittelee lastensuojelun kaikkia ulottuvuuksia silloin, kun lasten suojelmisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Kysymys on uhrien suojelmista myös, samoin kuin myöskin sivujen poistamisesta ja sivujen sulkemisesta. Tämä vierailu on keskiviikkona, joten jos on joku muu parlamentin jäsen tai avustaja, joka haluaisi liittyä joukkoon, sydämellisesti lainamme kutsun koskemaan muitakin eh, tämän Iso-Britannian viranomaisen puolesta, joka on meidän kanssamme yhdessä järjestämässä tätä vierailua. Vielä yksi kysy asia. Puheenjohtaja sanoi, voisiko pitää lopettamaan. Niin en aio tarttua enää mihinkään muihin olennaisiin kysymyksiin. Niin, äh, ajatellen tätä alankomainen tapausta, se osoittaa se, miten tärkeää on, että on tehokasta toimintaa tällä alueella. Komissio pyytäisi pohtimaan alkuperäistä esitystään, jossa ei puhuta siitä, että olisi rajoituksia pelkästään ammatillisessa toiminnassa. Niin, odotamme mielenkiinnolla rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tämän esityksen parissa. Ja olemme juuri ennen vuoden loppua saaneet päätöksen työn parlamentin kanssa ihmiskauppadirektiivin osalta, joka on rikosoikeuden väline ensimmäinen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Ja tämä on tehdä kollegoille työskentelevät tällä alueella. Ja odotamme mielenkiinnolla nyt, että saadaan aikaan nopea prosessi taas parlamentin kanssa. I, I know before... Paljon kiitoksia. Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, niin toteaisin, että nämä kommentit eroavaisuuksista terrorismin ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön välisistä eroista, niin täytyy muistaa, että vastaavanlaisia määräyksiä tulisi ja periaatteita tulisi soveltaa myöskin pedofiilien vastaisessa taistelussa. Jos nyt saadaan tietoa tällaisen sivuston olemassaolosta, niin viranomaiset eivät ole toimineet riittävän nopeasti. Kyse ei ole teknisestä ongelmasta, vaan priorisoinnista ja tällaisiin kysymyksiin meidän tulisi paneutua. Ja nyt antaisinkin kollega Angelilille mahdollisuuden tehdä jonkinlainen yhteenveto tästä keskustelusta. E, innanzitutto ringrazio. Kiitoksia. Kiitän kollegoita näistä kaikista huomioista pyrin nyt niihin vastaamaan ja aloitan kommentista, jonka varmaan kaikki taisivat sanoa. Nimittäin se seikka, että on kaikkein tärkeintä poistaa lapsipornografiset sisällöt netistä tai estää niihin pääsy. Me olemme järjestäneet kuulemistilaisuuden jossa meillä oli useita todistajalausuntoja, jossa oli paljon käytännön kokemuksia joistakin jäsenvaltioista ja koskien eh, nimenomaan näiden eh, lapsipornografisten sisältöjen poistamista internetistä. Minä pyrin tässä tekstissä olemaan selkeä, mutta mikäli tarpeen on, tulen sitä vielä korjaamaan. Kaikkein tärkein tavoite ja prioriteetti on se, että poistettaisiin lähteensä laittomat ja haitalliset sisällöt. Tämä on ainoa tavoite. Mutta sivuille, sivuille pääsyn estäminen voi olla hyödyllistä ja täydentävää joissakin kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin siinä tapauksessa, että sisältöjen poistaminen on mahdotonta. Esimerkiksi siksi, että sisällöt tulevat yhteisön ulkopuolelta ja voi olla vaikea päästä käsiksi lähteeseen. Mutta se on hyödyllinen myös silloin, kun sivujen poistaminen olisi mahdollista, mutta se edellyttäisi aikaa, esimerkiksi päivän, viikon mm, tai vaikka kuusi tuntiakin. Jossakin jäsenvaltioissa, aivan kuten komissio muistutti, esimerkiksi englantilainen SEOP-virasto tai Italian virasto pystyvät ihan muutamassa niin minuutissa puuttumaan tilanteeseen ja, pois, ja estämään pääsyn sivuille, kunnes ne pystyvät poistamaan sisällöt. Mikäli pääsyn estämistä käytetään siihen, että tilanteeseen puututaan välittömästi. Uskon, että sitä voidaan hyödyntää täydentävänä välineenä, mutta todella toistan vielä sen, että sisältöjen poistaminen on todella tavoitteemme. Haluaisin, että tämä tulisi aivan ehdottoman selväksi. Suhtaudun myönteisesti kaikkiin niihin kommentteihin, jotka koskevat ennaltaehkäisyä ja tietoa, jota on annettava paitsi lapsille myös vanhemmille ja yleisesti ottaen opettajille ja kaikille niille aikuisille, jotka ovat tekemisissä lasten kanssa. Ja myös henkilökunnan, henkilökunnan kouluttaminen on tärkeää. Kyseessä voi olla kouluhenkilökunnan kouluttaminen tai poliisi, poliisihenkilökunnan kouluttaminen tai niiden henkilöiden kouluttaminen, jotka ovat mukana tuomioistuin käsittelyssä. Tieto on ehdottoman välttämätöntä. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että monet väärinkäytökset tapahtuvat perheen sisällä. Myös koulussa näin voi käydä monissa e, monissa niin sanotusti turvallisissa yhteyksissä ja näin näissä tilanteissa on toimittava hyvin täsmällisesti, koska silloin selkeästi henkilö hyödyntää luottamussuhdetta tai auktoriteettisuhdetta väärinkäytöksen tekemiseksi ja tämä on todella hirvittävää. sitten en oikein muista, kuka tämän seuraavan asian mahtoikaan sanoa. Ja herra Siippel kysyi tästä tarkistuksesta 28. Tarkistus 28, hetkinen vaihe, kun löydän sen täältä. Nämä tuomioistuin tapahtumat ja jäsenvaltioiden tiedottaminen niin, että tiedotettaisiin jäsenvaltioille eh, henkilöistä, jotka on tuomittu tällaisista rikoksista, voitaisiin estää, että he myöhemmin harjoittavat toimintaa, jossa he ovat lasten kanssa tekemisissä. Minä ainoastaan mainitsin tässä ammatillisen toiminnan Tein tämän siksi, koska minun mielestäni komission teksti oli liian yleinen, mutta varmaankin voimme löytää tässä kompromissin, niin että voitaisiin vähän täsmentää tarkemmin, koska muussa tapauksessa luulen, että on vaikea, että neuvosto hyväksyisi näin yleisluontoista ehdotusta, mutta olen yhtä mieltä siitä, että meidän olisi vähän täsmennettävä paremmin tätä asiaa. Sitten mitä tulee näihin vähimmäisrangaistuksien nostamiseen, monet kollegat kysyivät, miksi olen pyytänyt, että vuodella nostettaisiin vähimmäisrangaistuksia. Olen tehnyt tämän näin siksi, että useissa jäsenvaltioissa on tätä pyydetty, mutta myös tästä voitaisiin vielä keskustella. Mutta haluaisin ehdottaa, että erityisesti varjo esittelijät ja muutkin kokoontuisivat kanssani joko Strasbourgissa tai sitten tarkastusten jättämisen määräajankin jälkeen, tai mikäli haluatte, niin määräajan jälkeen todellakin, niin lähetän teille sähköpostin, niin sitten teidän kantojenne mukaisesti pyrimme löytämään sopivan ajankohdan niin, että voisimme mahdollisimman nopeasti päästä tekstiin, josta voimme olla yhtä mieltä. Kiitoksia kollega Angelilli ja muistutaisin, että tarkistukset on jätettävä 20. päivä ta- tammikuuta 12 mennessä ja 3. helmikuuta järjestetään alustava äänestys. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kollega Matjön teksti aiheesta oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely. Edellisellä kerrallahan tämä asia palautettiin valiokuntakäsittelyyn. Ja niin kuin artiklassa 56.3 työjärjestyksessä sanotaan, niin mikäli teksti palautetaan valiokuntaan käsiteltäväksi ja siinä tapauksessa suullisesti tai kirjallisesti parlamentin antamassa määräajassa korkeintaan kahdessa kuukaudessa annetaan vastaus siitä, millä tavalla asia käsitellään. Ja meidän on huomioitava työllisyysvaliokunnan ehdotus, eli että artiklan 50 mukaisesti se osallistuisi tähän työskentelyyn. Valiokunnan puheenjohtaja Lopes Aguiar on pyytänyt sihteeristöä olemaan yhteydessä täysistunnon sihteeristöön ja tarkastelemaan, onko jotain vastaavaa menettelyä sovellettu aikaisemmassa vaiheessa ja tulette saamaan tiedon tästä vastauksesta. Eli sen suhteen, millä tavalla työllisyysvaliokunta voisi osallistua tähän työskentelyyn. Ja nyt esittelemät Jö saa puheenvuoron. Hän voi alustaa keskustelua ja toivoisin, että ryhmien koordinaattorit esittäisivät omat ehdotuksensa. Ja kun olen varjoesittelijän ominaisuudessa seurannut tämän asian käsittelyä, niin minä uskon, että hyvinkin nopeassa tahdissa voidaan saada toimiva kompromissi aikaiseksi. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte, tämä ehdotus näin muutettuna hylättiin 14. joulukuuta täysistunnossa. Olemme, kuulimme täysistunnon yksiköitä ja sieltä meille kerrottiin, että tällaista ennakkotapausta ei ole vielä ollut. Libe-valiokunta on nyt artiklasta 50 huolimatta johtovaliokunta ja näin ollen tämän tekstin tulevaisuus on nyt Libe-valiokunnan käsissä, koska se on valiokunta joka toisen täysistuntoon. Se on nyt palautettu Libe-valiokuntaan ja näin ollen Libe-valiokunnassa pitäisi löytää ratkaisu näiden kahden kuukauden aikana. Meillä on siis hyvin vähän aikaa. Todellakin tässä valiokunnassa pyrimme nyt löytämään kompromissin. Uskon, että ne äh, kohdat, jotka tuttivat pettymyksen sopimuksen osalta, olen valmis etsimään niihin sopimukseen. Siksi olen ehdottanut kokousta varjositelijoiden kanssa tällä viikolla. Odotan vielä joidenkin poliittisten ryhmien varjositelijoiden paluuta. Tämä ensimmäisen asian. Sitten minulla on Malmströmin kanssa puhelin keskustelu tänään iltapäivällä ja vielä kokous tällä viikolla Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja, joka tyydyttäisi kaikkia poliittisia ryhmiä, neuvostoa ja erityisesti komissiota. Tässäpä se, mitä voin kollegoille tässä vaiheessa kertoa, hyvä puheenjohtaja. Nyt haluaisin erityisesti kuunnella. Varmaankin puutun mm, vielä asiaan sen jälkeen, kun kaikki muut ovat puhuneet. Hyvä. Seuraavana puheenvuoro koordinaattoreille. Ensimmäisenä kollega Busutil, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, let me start. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä Veronique Mathieuta ei pelkästään iltapäiväpuheenvuorosta, vaan myös kaikista työstä, jota hän on tehnyt tämän asian parissa. On todellakin vahinko, että joulukuussa me päädyimme kulkemaan tietä, joka ei ollut väistämätön ja jota voidaan korjata, jos me nyt saamme itsemme hyvin organisoiduiksi tässä valiokunnassa. Tähän asiaan on liittynyt lukuisia väärinkäsityksiä, mutta haluaisin sanoa, että meidän pitäisi sen kuitenkin niiden sijasta keskittyä siihen, miten päästä eteenpäin. Olen yhtä mieltä Rova Mathieu kanssa siitä, että tämä on asia, joka on lähetetty takaisin valiokunnalle, mikä merkitsee sitä, että meidän valiokuntamme vastaa siitä, että saadaan aikaan ratkaisu. Minusta ratkaisun tulisi olla se, että live pikaisesti saisi aikaan tekstin, josta voitaisiin äänestää uudestaan täysistunnossa siinä toivossa, että ensimmäisen käsittelyn sopimus edelleenkin voidaan saavuttaa. Selvästikin teksti, tekstissä täytyy ottaa huomioon äänestyksen tulos, mitä tulee ennen kaikkea eräisiin tarkistuksiin – jos aiotaan palata takaisin täysistuntoon, niin että pyritään saamaan aikaan enemmistö, enemmistö tämän ehdotuksen taakse. Haluan vielä kerran kiittää Veronik Mathieuta. Minusta meidän pitäisi toimia pikaisesti tässä asiassa, koska nyt mahdollisuus on auki, jota ei saa hukata, jotta saadaan aikaan ensimmäisiä, ensimmäisiä lainsäädännön kappaleita hyvin tärkeillä alueilla, nimittäin laillisen maahanmuuton alueella. Mr. Moraes. Kiitos kollega Mores. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tämän aiheen tiimoilta. Eihän se helppoa ole, jos ei ole päästy loppumetreillä yhteisymmärrykseen. Kollega Busutilin tavoin haluaisin ihan lyhyesti todeta, että mekin toivoisimme, että että varjoesittelijät toimisivat seuraavan kahden kuukauden aikana mahdollisimman rakentavassa hengessä, jotta kompromissi saataisiin muovattua. Me olemme johdonmukaisesti esittäneet tarkistuksia tähän soveltamisalaan liittyen ja ja ehdotuksemme ovat meille erittäin tärkeitä. Tästä meidän olisi pidettävä kiinni. Me olemme toki valmiita neuvottelemaan esittelijän kanssa meidän varjoesittelemme kautta, mutta toteaisin, että me pidämme kiinni omasta vaatimuksestamme soveltamisalan liittyen. Siksi me tarkistuksenkin laadimme. Se, että pitäisikö työllisyysvaliokuntakin huomioida tässä työssä, niin mielestäni meidän ei tulisi tästä päättää, vaan meidän tulisi tarkistella, onko jotain vastaavaa tapahtunut aikaisemmassa vaiheessa ja sihteeristö sitten päättäköön, että pitäisikö meidän toimia yksin vai pitäisikö meidän huomioida työllisyysvaliokunnan toiminta. Eli me emme tästä itse päätä, vaan sihteeristö. No, oli miten oli. Me tulemme joka tapauksessa tulevien viikkojen aikana neuvottelemaan avoimessa hengessä esittelijän kanssa. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Niin minäkin haluaisin kiittää Rova Mathieuta ponnistelusta tämän asian alueella. Minusta meidän täytyy tehdä tässä nyt ero kahden osa-alueen välillä, nimittäin menettelyjen ja substanssin välillä, jotta voimme, voisimme tarttua ylipäätään substanssiin, meidän täytyy ensin käsitellä menettelyjä. Ja <clears throat> ei, asia, tilanne, joka oli hiukan samantapainen, ei kenties semmoinen ennakkotapaus, tällaisessa tilanteessa vain yksi valiokunta, joka oli vastuussa asian käsittelystä. Ja tässä tapauksessa vain LIBE-valiokunta ainakin ajatellen sitä selvitystyötä minä olen tehnyt vain Lige, Libe-valiokunta on vastuuvaliokunta ja meidän pitäisi nyt ö, toimia sen mukaisesti. Pidämme hyvänä sitä, että työllisyysvaliokunta on käsitellyt asiaa, mutta tällä hetkellä asiat itse asiassa ovat meidän käsissämme. Me olemme siis se valiokunta, jonka pitää toimittaa asiaa täysisuntoon äänestettäväksi. Ja jäljellä olevana aikana, jota meillä on äänestykseen saakka, meidän ehdottomasti täytyy saada aikaan hyvä tulos siinä mielessä, että on tärkeää, minkälaisen viestin parlamentti haluaa lähettää ulkomaailmaan. Me olemme sitoutuneet maahanmuuttopakettiin. Lähestymme neuvostoa asiassa, joka ei ollut niinkään sitoutunut asiaan. Sen sijaan, että nyt yrittäisimme jotenkin piilottautua kauniiden sanojen taakse. Meidän pitäisi toimia rakentavasti, saada aikaan sopimus ja saada aikaan johdonmukaista politiikkaa maahanmuuton alueella ja myöskin yhden yksittäisen lupamenettelyn osalta. Jos me haluamme, että Euroopan tulee kansainvälinen toimija, jolla on uskottavuutta rajojen ulkopuolellakin, samoin kuin myöskin tietysti rajojen sisäpuolella, Alderyhmä on täysin sitoutunut harjoittamaan yhteistyötä Estelian kanssa tässä mielessä – ja me toivomme, että voidaan äänestää kahden kuukauden sisällä täysistunnossa ja parantaa asioiden tilaa. Okay, thank you. Just for Kiitos. Mitä menettelyn tot tulee, niin toteaisin, että en nyt avaa keskustelua, vaan pyytäisin vain ainoastaan ryhmien koordinaattoreita kantamaan kortensa kekoon. Poikkeuksena työllisyysvaliokunnan esittelijä, varjoesittelijä ja sitten muut esi- oman ryhmämme esittelijät. Muuten tässä aika loppuu kesken. Vihreiden puolesta kollega Argentiini, olkaa hyvä. Happy New Year. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Onnellista uutta vuotta arvon kollegat. Mekin haluamme kiittää esittelijä Mathieuta hänen tekemästään työstä. Mielestäni on hyvä ehdotus, että varjoesittelijät kokoustavat mutta meidän tulisi ensinnäkin saada tämä ensimmäinen käsittely kuntoon ja minä haluaisin korostaa, että parlamentin pitää todellakin paneutua tähän asiaan ennen kuin lähdemme osoittelemaan sormella muita toimijoita. Me toivoisimme yhteistyötä työllisyysvaliokunnan kanssa, mutta me tiedämme, että vasta kuun lopussa työllisyysvaliokunta kokoustaa ensimmäistä kertaa Joten jos enemmistö on sitä mieltä, että tämän asian käsittely liittyy vain ainoastaan meihin tai suurimmassa osaksi meihin, niin pyytäisin, että olette ryhmänne kautta yhteydessä ryhmänne työllisyysvaliokunnan jäseniin ja sitä kautta koordinoimaan tätä yhteistyötä. Yksi käytännönläheinen kysymys tämä kahden kuukauden jakso, alkaako se tästä päivästä vai joulun alusviikosta vai miten tämä aikataulutus menee? Kiitos. Minulle sanottiin, että kollega Ernst haluaisi käyttää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Niin. Guen puolesta haluaisin sanoa seuraavaa. Me olemme kiinnostuneita siitä, että yhdessä työllisyysvaliokunnan kanssa tämä ongelma saadaan vielä kerran käsitellyksi. Työllisyysvaliokunnassa on tullut hyvin tärkeitä kannanottoja ja viitteitä, joilla on merkitystä myös meidän valiokuntamme kannalta. En usko, että, että niin, pelkästään otsikko puhuu tätä vastaan ja tämä sisältö, mitä tulee tähän luonnokseen. Minusta Tämä ei ole alun perin ollut pelkästään asia, joka koskee vain liveä, vaan meidän pitää harjoittaa läheistä yhteistyötä tulisvaliokunnan kanssa. Ja minusta se täytyy saada aikaan järjestetyksi jollakin tavoin. Tämä ei ole tietenkään mikään ennakotapaus, mutta meidän täytyy katsoa nyt, miten me toimimme. Meidän ehdotuksemme olisi siis yhdessä tulisvaliokunnan kanssa tarttua asiaan. Totta kai esitteli, esittelijöiden pitäisi istutua yhden pöydän ääreen ja rehellisyyden nimissä kaikki kysymykset, jotka ovat jääneet kistelyiksi, että ne pitäisi ottaa uudestaan esille, pitäisi vielä kerran katsoa tuloksia äänestyksistä, joita oli viime täysistunnossa, missä oli sellaisia asioita, joissa pitäisi neuvotella uudestaan, ja sitten varmastikin saadaan aikaan tuloksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Tästä syystä en saa protokollapuolelta koskaan pestiä, koska minulla menee tämä puhejärjestyskin sekaisin. Kollega Kirkhopin olisi pitänyt saada ennen edellistä puhujaa puheenvuoron. No, kiitoksia, mutta silti toivotan teille hyvää uutta vuotta. Mitä tulee menettely tapaa, niin voin hyväksyä tämän pienen lipsahduksen, mutta siinä raja kyllä meneekin. Mielestäni Tämä on asia, joka liittyy vain ainoastaan meidän valiokuntaamme ja meidän täytyy huomioida aikataulutus. Ja on tietenkin hienoa, jos muut haluavat katsoa, mitä me teemme ja osoittavat sitä kautta meihin mielenkiintoa, mutta aika on kortilla ja siksipä meidän tulisi, ja vain ainoastaan meidän tulisi käsitellä tätä asiaa. Ja tiedän, että kaikki haluavat edetä tässä mahdollisimman sutjakkaasti. Kun katsotaan, mitä täysistunnossa tapahtui, niin on sanomattakin selvää, mistä se juonsi juurensa, mutta meidän täytyy toimia nyt ponnekkaasti, koska kyse on tärkeästä asiasta. Ja se onnistuu vain ja ainoastaan, että me toimimme tässä ja ettemme sitten lähde hirveästi luistamaan siitä, mitä me täysistunnossa vaadimme. Kiitoksia. Kiitoksia sitten työllisyysvaliokunnan esittelijä, kollega Serkas, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä tänään iltapäivällä, koska sain puheenjohtajalta kutsun tulla tänne, niin että työllisyysvaliokunta voisi kertoa omista pohdinnoistaan tämän valiokunnan jäsenille. Niin kuin täällä jo aikaisemmin on sanottu, on selvää, että meillä on tässä kaksi ongelmaa. Yksi koskee menettelyä ja toinen sisältöä. En nyt mene tässä menettelykysymyksen, koska minä, en, minä hukun ja eksyn tuonne menettelysokkeloihin ja min, enkä mitenkään halua ryhtyä mihinkään korporatiivisiin kinasteluihin mutta e, työllisyysvaliokunnan edustajana minua kiinnostavat sisältökysymykset. Tässä direktiivissä on yksi osa, jossa viitataan työn oikeuksiin ja työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin, kun kyseessä ovat henkilöt, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta työskentelemään Eurooppaan. Meille on, meitä kiinnostaa se, sovelletaanko heihin tasavertaisia oikeuksia vaan vai lähtömaan oikeuksia. Mikäli tässä direktiivissä ei tule selväksi e, tasavertaiset oikeudet, olemme näkemään tulevina vuosina, kuinka suuria vaikeuksia tästä tulee, poliittisia vaikeu- vaikutuksia, koska kansallista lainsäädäntöä ei sovelleta joihinkin näihin yhteisöihin jotka, tai joitakin jotkut oikeudet kyseenalaistetaan. Tässä on siis poliittinen ongelma. Tulevina vuosina tulemme sitten näkemään, kuinka käytte. Näimme jo, mitä vaikeuksia oli toimia niin, että EUn työntekijät voisivat liikkua EUn sisällä alkuperämaa periaatteiden mukaisesti. Nyt on vaarana se, että, että näitä sovelletaan yhteisön ulkopuoliseen maisiin, maihin, että, että, että nämä, näiden työntekijät, että niihin sovellettaisiin alkuperämaan periaatteita. Minun mielestäni yhteistyö kahden valiokunnan kanssa on ratkaisu. Mikäli Live on vastuuvaliokunta, niin ottakoon vastuun myös tästä direktiivin poliittisesta ulottuvuudesta, eikä, käännä, eikä kääntäisi päätään. Olisi katsottava näitä sisältöä koskevia tärkeitä asioita. Olen jo lähettänyt sähköpostin Mathieulle. Olemme valmiita toimimaan niin, ettei tämä ole ainoastaan yhte, yhden luvan direktiivi, vaan tämä on yhteen, yhdenvertaisten oikeus, oikeuksien direktiivi sen ei pitäisi olla pelkkää tyhjää puhetta, vaan todellista toimintaa. Olen käytettävissä ne tulevina viikkoina tavalla tai toisella, jotta löydettäisiin ratkais- rakentavia ratkaisuja ty- täysistunta varten, ja, jotka toisivat Euroopan unionille tulevaisuuden toivoa ja niin, ettei käännettäisi selkää ulkopuolelta tuleville ja eikä ruokittaisi ulkomaalaisvastaisuutta ja rasismia. Of... Kiitoksia. No riippumatta tästä vastauksesta, että millä tavalla tämä yhteistyö työllisyysvaliokunnan kanssa toteutuu, niin joka tapauksessa täysistuntohan asiasta päättää ja jokainen voi täten ilmaista oman näkemyksensä. Ja nyt toivoisin, että komissio osallistuisi tähän keskusteluun, mutta tuskinpa siitä nyt on hirveästi lisähyötyä, paitsi jos komissio nyt on sitä mieltä, että sen on ehdottomasti käytettävä puheenvuoro. No joku ainakin haluaa nämä käyttää puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hänen tekemästään työstä. Toki mekin tulemme auttamaan häntä kaikin keinoin kompromissin löytämiseksi. Muuta sanottavaa tässä ei ole. Menettelystä hän vastaa parlamenttia ymmärtääkseni. Nyt täällä ei ole tarkoituksenakaan pohtia ehdotuksen sisältöä. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Mathieu. Euh, Minullakaan ei ole mitään sen erityisempää vastattavaa. Tämä viikko varmaan on ratkaisevaa varjoesittelijöiden kanssa järjestettävän kokouksen kanssa ja komission kokouksen kanssa. Kollega Argentiini esitti suoran kysymyksen, ehkä te tai sihteeristö voisi kysyä tai vastata tähän kysymykseen. Eli mistä lähdemme laskemaan tätä kahden kuukauden määräaikaa? Luulenpa, että se on tuo 14. päivä. Näin oletan. Ehkä Emilio osaa vastata. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told. Pieni hetki, niin pyysitte puheenvuoron. Eli silloin kun parlamentti päättää, niin silloin kello alkaa tikittää. Eli nyt. Kollega Weber. Haluaisin vain ehdottaa jotakin, että kun meillä on koordinaattorin kokous, niin näyttää siltä, että on muitakin kysymyksiä, jotka täytyy tarkistaa, siis oikeudellisia kysymyksiä pitää tarkistaa parlamentin oikeudellisen kanssa, tai ehkä odottaa huomisen saakka, jotta saadaan kaikki relevantit vastaukset, jotka tarvitaan tässä asiassa. Very good. Then everybody is... Hienoa, sopinee kaikille. Näin olemme käsitelleet tämän kohdan ja pääsemme seuraavaan kohtaan, eli kuutoseen. Eli kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista kollega Guillaume on esittelijän ominaisuudessa. Kollega Guillaume tulee alustamaan tätä keskustelua. Monia varjoesittelijäkokouksia on järjestetty ennen kuin tämä varsinainen teksti laadittiin. Ja kuten tiedätte, tämä uudelleen laadinta on kohdannut melkoista vastarintaa neuvoston puolella. Ja tästäpä syystä komissio aikookin muuttaa tätä alkuperäistä ehdotustaan. Ja tämä edellyttää, että komissio myöskin tuntee parlamentin kannan. Tarkistukset olisi jätettävä 20. tammikuuta kello 12 mennessä. No ehkäpä ensin esittelijä, sitten komissio omista muutoksistaan. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat ja hyvää uutta vuotta kaikille. Haluaisin muistuttaa teille siitä, että edelleen on olemassa suuria eroja eri turvapaikkamenettelyiden välillä. Esimerkiksi jäsenvaltiossa vuonna 2009 eh, ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin 65 yhteen prosenttiin ja määräajat voivat vaihdella 30 päivästä yhteen päivään eroja on paljon jäsenvaltioissa myös siinä, kun puhutaan nopeutetuista menettelyistä, yksittäistä henki- no, menettelystä tai, kan- tai muutoksen haasta. Tämä ei sovi yhteen, yhteen sen turvapaikkamenettelyn kanssa. Sen pitäisi taata yhdenmukainen kohtelu. Tämä on myös Dublin 2 yleissopimuksen vastaista siinä pitäisi kaikkien turvapaikkajärjestelmien olla toisiinsa verrannollisia, mutta näinhän ei ole, kuten tiedätte. Nyt on parannettava ja harmonisoitava oikeuksia ja, menettelytakuita, ja niitä päästään yhteiseen, yhteiseen järjestelmään. Tarvitaan ehdottomasti harmonisointia, koska pelkkä käytännön yhteistyö ei ratkaise kansallisia eh, eroja. Meidän on siis uudelleen laadittava tämä merkittävästi tämä, niin, että taataan tehokas lainsäädäntö. Meillä on paljon vaikeuksia, kuten puheenjohtaja sanoi. Voitte uskoa, että minä olen niistä täysin tietoinen. Erityinen ongelma on nämä menettelyyn muutoksien tuomat kustannukset. Ne ovat lyhyellä aikavälillä todellisia, mutta haluaisin muistuttaa komission edustajien jäsen, jäseniä ottamaan huomioon myös toisen seikan, josta olen vakuuttunut, että nimittäin se, että menettelyä käytetään huonosti ja se tulee kalliiksi jäsenvaltioille. On, onkin katsottava, kuinka paljon muutoksia haetaan ja kuinka pitkiksi menettelyt venyvät. Komission ehdotuksessa on, me, me parannettu, on parannettu, parannettu että kun ensimmäisessä käsittelyssä ei päästä ratkaisuun, tämä tuo lykkäykseen. Sen sijaan, jos siihen päästäisiin, voitaisiin tehdä, jos voitaisiin soveltaa tällaista etupainotusta, voitaisiin nopeasti tunnistaa perustellut ja perusteettomat hakemukset ja puolustaa paremmin kielteisiä päätöksiä vähentää väärinkäyttöä ja vähentää kustannuksia jäsenvaltioille. Olen tehnyt tarkistuksia, joilla vahvistetaan komission ehdotuksen ehdotusta ja tehdään täsmennyksiä tiettyihin menettelyyn liittyviin kysymyksiin. En halua mennä tässä sen enempää yhteis- yksityiskohtiin, mutta tarkoituksena on, on tehdä selväksi määrittävän viranomaisen ja toimivaltaisen viranomaisen rooli. Edelleen olisi vahvistettavaa menettelyä koskevat vähimmäistakkeet ottaen huomioon unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmistuomioistuimen mukaan muun muassa aseyhtälöisyys, oikeus saada tietoja, oikeus tulla kuulloksi, oikeus ilmaiseen il- oikeusapuun. Edelleen olisi varmistettava heikommassa asemassa olevien hakijoiden tarpeet ja lapsen edun todellinen huomioon ottaminen. Olisi myös tarkistettava tärkeimpiä menettelyjä koskevia välineitä, kuten turvallinen alkuperämaa, turvallinen kolmas maa ja eurooppalainen turvallinen kolmas maa käsitteiden johdonmukainen käyttö ja yhdenmukainen käyttö olen tehnyt työtä varjoesittelijöiden kanssa. Haluaisin kiittää heidän sitoumustaan viime kuukausina. se on mahdollistanut eh, käsitteiden kirkastamisen ja uudelleen laatimisen laati, luonnehtimisen. Ja on voitu jättää syrjään poliittiset lehmänkaupat eh, ja korostettu humanitaarisia arvoja. Totesin, että tulen aina ottamaan tarkkaan huomioon teidän ehdotuksenne. Toivon, että me löydämme mahdollisimman hyvän ratkaisun. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Vasta kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. No, kylläpäs niitä käsiä sieltä rupesikin nousemaan. No niin, ensimmäisenä kollega Wikström. Ja uudemman kerran pyytäisin teitä pidättäytymään kahden minuutin puheenvuorossanne. Olkaa hyvä. Kiitokset esittelijälle tästä hänen tekemästään työstä. En ole varjoesittelijä, mutta olen kuitenkin seurannut tätä asiaa Dublin 2 näkökulmasta. Ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Mitä tulee tähän komission ehdotukseen ja Guillaumin tekstiin, niin ne ovat hyviä. Niihin on kuitenkin esitetty lukuisia kunnianhimoisia tarkistuksia ja muistuttaisin teitä siitä, että ensi viikolla Strasbourgissa tullaan keskustelemaan turvapaikkapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja toivoisin, että neuvosto voisi antaa vastauksessa kysymyksiin, koska me tiedämme, että jäsenvaltioiden väliset menettelytapaerot johtavat erityyppisiin päätöksiin. Neuvostossa tätä on siis kritisoitu, mutta minun mielestäni parlamentin tulisi jatkaa tältä pohjalta, eli vaatia näitä tekstejä hyväksyttäväksi me tiedämme, että vuoteen 2012 mennessä asiat pitää saada kuntoon ja vielä uudemman kerran haluaisin kiittää kollega Giomia hänen tekemästään työstä tämän tärkeän aihepiirin tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraan kollega Flotre ja Trendefilidis. Merci. Moi, je remercier. Kiitoksia. Haluaisin nyt kiittää Rova Guillaumea lämpimästi. Me olemme onnekkaita siitä, että esittelijä on tässä asiassa niin tietoinen ongelmista, joita on vielä jäljellä ennen kuin saavutetaan yhteinen ja johdonmukainen ja tehokas ja suojeleva yhteinen turvapaikkajärjestelmä Euroopan. Hänen mietintönsä pyrkii tähän suuntaan ja tukee komission ponnistuksia äh, syventää ja kehittää komission ehdotuksia erityisesti koskien erittäin tärkeää kohtaa, joka käsittelee määrittävää viranomaista ja toimivaltaista viranomaista samoin perheen jäsenten mukaan ottaminen järjestämisen keskeyttämismuutoksen hakuun siihen, että, että otetaan huomioon kieli, jota henkilöt ymmärtävät, eivätkä vain luultavasti ymmärrä. Mukaan otetaan myös eurooppalaisen turvallisen kolmannen, kolmannen maan poistaminen ja tietyt muutoksen hakkua koskevat ehdotukset. Nämä ovat erittäin hyviä ehdotuksia, tuemme niitä. Tässä on joitakin asioita, joita voitaisiin vielä täsmentää. Esimerkiksi tämä kansalaisjärjestöjen mahdollisuus aivan alusta asti, eikä ainoastaan jäsenvaltioiden hyvän tahdon mukaisesti päästä näihin vastaanottokeskuksiin. Edelleen oikeus apua ei voida missään tapauksessa veloittaa turvapaikanhakijoilta alaikäisistä. On täsmennettävä, että lääkärin tarkastusten pitää olla mahdollisimman vähän haittavia ja luotettavia. Neuvostossa on tuotu esiin neuvoston epäjohdonmukaisuus ja epärakentavuus. Neuvosto on nyt ristuttava ilkosilleen tässä asiassa. Rova Guillaume puhuu tästä näistä hakijoista, joiden säilyminen maksaa ja, ja pitkät menettelyt, jotka tulevat maksamaan. Näistä, tästä siis voidaan saada paljon etua, jos ehdotukset täytäntö pannaan. Kiitos kollegat Tenna Filidis ja Holmeier seuraavina, olkaa hyvä. Minäkin haluaisin onnitella Rovan Joomia erinomaisesta mietinnöstä. Ajattelin sitä, minkälaisia ongelmia hänellä on ollut. Haluaisin korostaa sitä, että on ollut hyvin yhteistyöhakuinen. Hän pitänyt säännöllisesti kokouksia varustelijoiden kanssa ja keskustelut artikla, artiklalta asioista. Hän on myöskin pitänyt tapaamisia meidän kanssa yksittäin, on tukea muutoksia. Olen yhtä mieltä niistä erotuksista, hän on tehnyt määrittelevän ja toimivaltaisen viranomaisen välillä. Minusta tämä erityinen käsissä pitäisi ottaa huomioon, pitäisi ottaa huomioon myöskin se, miten käsitellään erityisiä asiakirjoja ja se, miten henkilökohtainen haastattelu toteutetaan ja että ratkaisun tulisi olla merkittävällä viranomaisella. Pidän sitä, että hän, hyvänä, että hän on katsonut, miten suhtaudutaan riittävään suojeluun ja myöskin tämän poistanut artikkelin, joka mahdollistaisi sen, että, että eurooppalaiset voitaisiin palata suvaisiin valtioihin, mutta myöskin periaate koskee ensimmäistä turvapaikkamaata. maata ajatellen erityistä tapausta. Jotenkin lyhyestä, pitkästä listaa lyhyen sanoin, että tuen täysin tämän mietintöä, joka heijasteli niitä keskusteluja, joita meillä kaikilla on ollut. Thank you also for being brief, miss. Kiitos tästä lyhyestä kommentista. Seuraavana kollega Holmajer ja hänen jälkeen kollega Hirsch. Niin, herzliches Dankeschön. Kiitokset ensin tästä tekstistä. Ja kiitokset myöskin näistä miellyttävistä keskusteluista, jolloin me voineet käydä mitä tulee turvapaikkaan ja maahanmuuttoon aiheina, niin niihin palaamme eri direktiivien käsittelyn yhteydessä ja myöskin kun keskustelemme köyhyydestä ja monien maiden ongelmallisesta tilanteesta. Eli me tulemme yhä uudestaan törmäämään uusiin haasteisiin. Erityisen hyvänä asiana pidän Guillaumin tekstissä sitä, että hän korostaa äh, naimisissa olevia alaikäisiä henkilöitä. Jean Lambertin ja muiden kanssa olen keskustellut sitä kysymyksestä. Minun mielestäni ei pitäisi olla mahdollista, että pakkoavioliiton kautta avioituneet alaikäiset ihmiset eivät voisi saada äh, Äh, oikeusapua. Kyllä heillä pitäisi olla oikeus tällaiseen oikeusapuun, se olisi hyvä asia. Ja niin kuin kollega Guillaume tietää, niin minullakin on tiettyjä epäilyksiä tähän komission ehdotuksen liittyen. Ensinnäkin hiukan epäilyttävänä pidän sitä, että nämä kustannukset olisivat riistäytyneet käsistä. Jos katsotaan esimerkiksi Kreikan tilannetta pari vuotta sitten, niin kustannusten karkaminen käsistä ei johtunut siitä, että menettelyt olisivat olleet niin hankalia, vaan siitä, että turvapaikkahakijoiden määrä kasvoi räjähdysmaisesti, erityisesti laittomia maahanmuuttajia, ja heidän määrä kasvoi suuressa määrin Ja niin kuin Kreikassakin on käynyt ilmi, niin monet henkilöt ovat muistakin syistä paineet kotimaistaan jopa pakon sanelemana siinä toivossa, että muualta löytyisi parempi elämä. Niin, tämä nyt on ensimmäinen keskustelu, jota käymme ja nyt minulta ollaan jo mikrofoni viemässä. En ymmärrä tätä. No yrittäkää nyt esittää jonkunlainen loppupäätelmä. No se nyt ei onnistu. Halusin puhua kahden minuutin ajan, mutta eikä meillä nyt niin kauhea kiire ole. No halusin vain olla reilu kaikille, kaikkia kollegoja kohtaan, mutta jos sitä ei vaaditakaan, niin silloin kaikki voivat puhua niin pitkään kuin lystäävät. No, en minä nyt sano sitten sen kummempaa. Minun mielestäni tämä on vain epäreilu lähestymistapa. Mitä tulee tähän maksuttomaan oikeusapuun ja muihinkin kysymyksiin liittyen omat epäilykseni. Epäilyjä liittyy myöskin siihen, että jos tulee uusia hakemuksia, joita ei ole perusteltu, niin niitä ei voida ottaa nopeutettuun käsittelyyn niin kuin aikaisemmassa vaiheessa. Ja hiukan epäilyttää myöskin se, että kun katsotaan tätä hakijan määritelmää, niin täällä sanotaan, että hänen ei pidä olla jäsenvaltion kansalainen, mutta kun katsotaan Asnaarin pöytäkirjaa, niin siinä todetaan, todetaan, että jos joku henkilö Euroopan unionissa oleskelee ja hakee toisessa unionin jäsenvaltiossa turvapaikkaa, niin se ei juridisesti ole mahdollista, koska me lähdemme siitä olettamuksesta, että kaikki jäsenvaltiot toimivat ihmisoikeusmääräysten mukaisesti. Näin voisimme olettaa. Ja mitä tulee perheen jäsenten määritelmään ja siihen kysymykseen, että millä perusteella hakemus voidaan hylätä ja vaatia lääkärin tarkistusta, ja mitä tulee käännettyyn todistusvelvollisuuteen, eli että kuuden kuukauden jälkeen jäsenvaltio olisikin vastuussa, ja sen pitäisi osoittaa, että henkilö on suojan tarpeessa. Minun mielestäni se aiheuttaa kyllä melkoisia ongelmia. Ja sitten todistusaineiston tuhoaminen ei, sen ei pitäisi olla myöskään mikään syy nopeutetulle menettelylle. Minun mielestäni tätäkään ei ole riittävästi voitu perustella. Siitäpä kaikki ja kiitokset siitä, että sallitte minulle tämän lisäajan. Mielestäni tämäkin, tämä on tärkeä asia ja ensimmäinen keskustelu mutta mielestäni ei ole oikein, että kaikille annetaan kaksi minuuttia puheaikaa, mutta te käytättekin sitten viiden minuutin puheajan. Kollega Hirs, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on hyvä alku. Nyt tämän mietinnön osalta on iloinen siitä, että se on nyt täällä Mä Kiitos myös hyvästä yhteistyöstä. Varmastikin on erinäisiä asioita, joista pitää vielä keskustella. Sekin on selvää ja näin tulemme tekemäänkin sitten myös tarkistusten avulla. Mutta on oikea hyvä viesti että nyt suurin piirtein samanaikaisesti on käsitelty koko tätä turvapaikkapakettia, niitä yksittäiset direktiivit, että niissä on vertailukelpoisia määritelmiä, jotta jälkikäteen ei ongelmia siitä, että määritelmät poikkeavat toisistaan. Ja myöskin selkeä viesti neuvoston suuntaan, että me haluamme tällaisen menettelydirektiivin, koska uskon kyllä, että juuri kun halutaan nopeaa asianmukaista menettelyä, en usko, että ne ovat toisiaan poissulkevia voi olla nopea ja hyvä menettely. Ja jos me todella haluamme sen, silloin kumminkin osapuoli hyötyy sekä vastaanottava maa, joka voi nopeasti saada aikaan selkeyttä asiassa, samoin kuin myös turvapaikanhakija itse, koska ei ole mitään hyötyä siitä, että joku on maassa kolme neljä vuotta ja sopeutuu jo maahan, luonut sosiaalisen, luo sosiaalisen ympäristön ja saakin sitten kuulla, että ei saakaan jäädä maahan. Kummankin pitää olla mahdollisia, joten tämä on mielenkiintoinen näkökanta myös siinä mielessä, että miten paljon tästä aluksi tulee lisäkustannuksia jäsenvaltioille, mutta pitkällä tähtäyksellä varmastikin ajatellen oman rahoitusta, hyvä menettelyjen sujuminen tulemaan se, mihin pitäisi suuntautua, jos tarkastellaan asiaa, siis nyt näin rahoituksellisesti, ja totta kai jäsenvaltiot neuvosto aina ottavat sen esille nimenomaan tältä kannalta. Joten on iloinen keskustelusta, mutta tärkeää on myös, että jos me hyväksymme turvapaikkamenettelyt ja turvapaikan, ja meidän pitää myöskin toimia sen osalta asiallisesti, eikä aina joidenkin takavien kautta niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat turvapaikkaa, sulkea heiltä pois tätä mahdollisuutta. Meidän pitäisi siis todellakin nyt katsoa asiaa, meidän pitää olla rohkeita, hyväksyä direktiivejä ja osoittaa selkeä viesti neuvostolle, että olemme sen puolesta, että Eurooppa antaa turvapaikan, mutta kuitenkin tietyllä johdonmukaisuudella. Tämä on hyvin tärkeä viesti, joka pitää lähteä meiltä. Thank you, Mrs. Hirsch. Kiitokset kollega Hirsch. Seuraavaksi pyytäisin komission edustajaa käyttämään puheenvuoroa. Kollega Geer ja Kons ovat läsnä. Kumpi haluaa käyttää puheenvuoroa? La présidente et euh, tout d'abord euh, de vifs remerciements pour madame. Niin ensisijaisesti haluan kiittää esittelijää eh, Silvi Guillaumea tästä mietintöluonnoksesta. Uskon, että hän on ottanut esille tärkeimmät näkökannat. Äh, ja myöskin äh, sitä, että, äh, että jos syksyllä meillä oli tilaisuus keskustella tästä ehdotuksesta, haluaisin muistuttaa siitä, että me olemme tehneet arvioinnin nykyistä direktiivistä, joka julkaistiin syyskuussa ja joka perustuu meidän argumentteihimme. Kysymys on siis johdonmukaisuudesta, nopeasta, tehokkaasta menettelystä, mutta myös äh, korkeatasoisesta menettelystä. Ja olen iloinen niistä kommenteista, joita olen kuullut täällä eri pohjilta, että on vahvistettu tällaista etupainottamista, mikä on hyvin tärkeä asia ajatellen oman tätä tilannetta ja kustannuksia otetaan huomiota tietysti ensi viikollakin täysistunnossa se suullinen kysymys, jonka olemme saaneet tästä asiasta nimittäin. Te olette jo todenneet, että tällainen korjattu esitys on tehty, ajatellen niitä suuria vaikeuksia, joita on liittynyt tähän asiaan. Ennen Puolan kautta siis eh, ongelmat neuvostossa ovat todellisia, ja nyt tarvitaan tietysti parlamentin kanta, ja parlamentti näiltä osin voi tässä olla johtavassa roolissa ja vaikuttaa meidän esitykseemme. Minä olen, me olemme todenneet, että Ruva Kiomin mietintöluonnos tukee voimakkaasti komission edusta erinäisissä asioissa, näin todellakin on. Ja tuosta myöskään epäile sitä, että me nyt komissiona näkisi, että on ongelmia tietyissä asioissa. En halua kuinkaan viitata Asnarin pöytäkirjaan, mutta meille on selvää, että direktiivi, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia, se artiklan 78 osalta, joka on perustuslakimuksessa, siitä koskee tämä oikeusperusta. Panemme merkille myös sen, että tietyissä tarkistuksissa halutaan vielä vahvistaa menettelyllisiä takeita jopa enemmän kuin mitä Euroopan oikeuskäytännön hengessä annettaisiin ymmärtää Strasbourgissa tai Luxemburgissa, mutta tietenkin tästä voimme vielä keskustella. Kiitoksia. Thank you. That brings us back. Kiitos. Ja esittelijä Urma kerran, olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille näistä puheenvuoroista. Olemme näköjään aikataulussakin. Sepä mainiota Niin kuin täällä juuri muistutettiin, tiedämme, että komissio haluaa esittää kuuden kuukauden määräajassa tarkistettuja ehdotuksia tähän tekstiin koskien menettelyjä, mutta myös koskien vastaanottodirektiiviä, mutta menettelydirektiivistä – Käsittääksemme tarkoituksena on yksinkertaistaa liian monimutkaista sanamuotoja ja, ja päästä yli tietystä lukkotilanteesta neuvostossa. Toivon, että olin hetki sitten selkeä, sanon tämän uudelleen vast, parlamentin on joka tapauksessa käy, kannettava vastuunsa toisena lainsäätäjänä tässä prosessissa Kyseessä on kunnian himo, siitä ei pidä luopua. Suojelun taso niille, jotka sitä tarvitsevat, on tärkeää. Jäsenvaltioiden menettelylliset ja kustannuksiin liittyvät kysymykset myös ovat pelissä. Meillä on todella kunnianhimoiset tavoitteet, mutta vilpittömästi uskon, että jos haluamme pitää kiinni määräajoista, meidän ei pidä pyrkiä tekstiin, jossa yhteiset nimittäjät olisivat liian heikkoja. Parlamentin olisi hyväksyttävä ähm, tässä kanta, joka on aivan keskeinen tämän tekstin jatkoneuvotteluja ajatellen. Hyvä, arvon kollegat. Niin kuin jo totesin, tarkistukset on jätettävä 20. tammikuuta kello 12 mennessä. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan seitsemän vähimmäisvaatimukset kolmansien maiden kansalaisten kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi, kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisältö, uudelleen laatiminen. Esittelijä on Jean Lambert. Hän järjesti varjoesittelijöiden kanssa kokouksen kompromissien löytämiseksi niiden tarkistusten osalta, joita on jätetty. Ja ensimmäinen äänestys järjestetään tammikuun loppupuolella. Kollega Lambert kertoo nyt tästä mainitun kokouksen Annista. Olkaapas hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä tästä joulukuista kokouksesta. Silloin me paneuduimme tarkistuksiin, erityisesti niihin, jotka liittyivät sisältöön, eli suojelun tasoon. Totesimme, että direktiivi käsittelee kahta osa-aluetta. Yhtäältä tätä kvalifikaatiopuolta ja tätä humanitaarista suojeluprosessia ja sitten tämä varsinainen sisältö, eli mitä käytännössä tämä suojelu tarkoittaa kansallisella tasolla. Eli nämä kaksi osa-aluetta olivat esillä. Ja tarkoituksena on yhdistää nämä kaksi statusta, eli artiklan 9 mukainen turvapaikanhakija ja vakava vaino ja vahinko. Tällä hetkellä tarkistelemme tarkistuksia, jotka liittyvät oikeuksiin ja missä määrin pitäisi tehdä näiden kahden ryhmän välille eroa. Me ihan lyhyesti kävimme tätä asiaa läpi, kun tarkistukset tulivat pöydälle, niin jo silloin totesimme, että tarkoituksena olisi paneutua erityisesti niihin tarkistuksiin, jotka ovat uudelleenlaadinnan kanssa pitkälti samoilla linjoilla. Ja tarkemmin pitäisi katsoa niitä tarkistuksia, jotka poikkeavat tästä uudelleenlaadinnan sävelestä. Ja mikäli olemme päässeet valiokunnan sisällä yhteisymmärrykseen poliittisista kysymyksistä, niin niihin emme sitten sen kummemmin joutuneet paneutumaankaan. Kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin artiklan 20.3 osalta voimme päästä yhteisymmärrykseen, eli haavoittuvat ryhmät, eli tarkistukset 67-68 ja sitten kompromissi 2, joka liittyy liittyy lapsen hyvään ja lisäksi keskustelimme myöskin tästä integraatiotoimenpiteestä muun muassa johdantonsa kappale 39 ja sitten kävimme läpi vielä niitäkin tarkistuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuuteen esittää toimintamallia Kyse on siitä, että jäsenvaltioiden tulisi tarjota tätä humanitaarista suojelua, niin kuin parlamentti on useampaan otteeseen vaatinutkin silloin, kun olemme puhuneet integraatiotoimenpiteistä, eli että toimiin tulisi ryhtyä mahdollisimman pikaisesti. Voimme päästä yhteisymmärrykseen myöskin sukupuolikysymyksiin liittyen Tarkistuksia niihin liittyenkin on jätetty. Tarkistukset 26-27 erityisesti liittyvät tähän sukupuolikysymykseen. Mutta me emme vielä olleet voineet kovinkaan syvällisesti paneutua seuraaviin kysymyksiin. Nämä niin sanotut muut toimenpiteet Erityisesti se, millä tavalla perhe määritellään, sitä emme ole vielä varjoesittelyiden kesken käsitelleet. Tähänkin liittyen on esitetty monia tarkistuksia, 39-43 ja muut. Eli siinä puututaan muun muassa näihin alaikäisiin naimisissa oleviin henkilöihin. Mutta tässä tekstissä ei puhuta perheiden jälleen yhdistämisestä, vaan kyse on siitä, että käsittelemme niitä henkilöitä, jotka ovat jo Euroopan unionin alueella ja hakevat tätä suojelua. Eli kyse ei ole perheiden jälleen yhdistämistoiminnasta. Minä ja muutkin ovat sitä mieltä, että meidän tulisi pitää tämä soveltamisala mahdollisimman laajana. Ja mitä tulee näihin alaikäisiin naimissa oleviin henkilöihin, niin tämäkin asia pitää kuitenkin huomioida joka tapauksessa. Ja minä tiedän, että tämäkin aihe aiheuttaa tiettyjä ongelmia, mutta varmaankin tämä on kiinnostava aihealue. Ja sitten artiklan 7 liittyen, eli suojelun tarjoaja, muun muassa artiklat 46 ja 47. Ymmärrän toki, mitä tarkastuksen jättäjät ovat ajaneet takaa, mutta nythän kyse on siitä, että voivatko vain ainoastaan jäsenvaltiot tarjota tätä suojelua. Kun katsotaan nykyistä direktiiviä, niin myöskin kansainväliset järjestöt voivat tätä suojelua tarjota. Ja monissa tarkistuksissa puututaan juuri tähän kvalifikaatiokysymykseen, että missä määrin muut tahot kuin jäsenvaltio toimijana voisivat olla toimivaltaisia viranomaisia, joten meidän tulisi löytää mahdollisimman selkeä, tiukka määritelmä. Ja sitten vielä suojelu tietyllä alueella. Minä uskon, että voimme löytää kompromisseja. Lisäksi kollegat ovat jättäneet tarkistuksia aiheisiin, jotka eivät löydy uudelleenlaadinnasta, mutta ainakin artikloista 45-46 kyse on niistä seikoista, joissa henkilöt ovat ikään kuin väärin antaneet ymmärtää, että he olisivat suojelun tarpeessa. Tätäkin tulisi käsitellä. Herää tietenkin kysymys, että pitääkö meidän ottaa huomioon kaikki suojelun oikeutetut henkilöt vaiko ainoastaan kolmansien maiden kansalaiset. Mielestäni olisi hyvä kuulla muidenkin näkemykset näistä asioista. On tietenkin selvää, etten voinut ottaa esille kaikkia 106 tarkistusta, mutta jos teillä on kysymyksiä muihinkin tarkistuksiin, niin voitte toki ottaa täällä ne esille nämä kysymykset tai sitten kokouksen jälkeen tuonempana. Kiitoksia. Okay, thank you very much. So far... Paljon kiitoksia. Kaksi puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ilmeisesti muita pyyntöjä ei enää tulekaan. No kolme. Siitäpä kaikki. Ensimmäisenä kollega Wikström. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Rova Lämpöytsiä kaikesta työstä tämän asian parissa, samoin kuin tällaisesta holistisesta näkökulmasta, mitä tulee tähän maahan turvapaikkapakettiin kokonaisuudessaan. Pidän hyvänä komission esitystä, samoin kuin tätä mietintöä. Ja minusta on tärkeää, että me katsomme eteenpäin tämäkin asian osalta, niin kuin muidenkin asioiden kokonaisuuksien osalta. Haluaisin korostaa muutamaa tarkistusta, joita Rovan Lämböt ei ole ottanut esille puheenvuoroissaan. Yhdessä kollegojen kanssa olen tehnyt tarkistuksia, jotka koskevat lasten oikeuksia, viitaten YK on yleissopimuksia koskee lasten oikeuksia. Oli myös ehdottanut, että jäsenvaltioiden tulisi antaa kielikoulutusta, jotta voidaan edistää kotoutumista. Tämä laajentuisi koulutusohjelmiin, jotka koskevat myöskin perusoikeuksia ja jäsenvaltion ydinarvoja, demokratian, ihmisoikeuksien, tasavertaisuuden periaatteita, samoin myöskin yksilöllisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita jokaisella on, joka tulee Euroopan unioniin ja jäsenvaltioihin. Joten haluaisin kiinnittää huomion tähän melko pieneen tarkistukseen, mutta se voi olla hyvinkin tärkeää silloin, kun on kysymys kotoutumisesta. Kiitos, kollega Romero Lopes. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ja Jean Lambertia hänen ponnisteluistaan. Tämä direktiivi yhdessä edellisen kanssa muodostaa mielestäni paketin, joka ei ainakaan tässä tapauksessa vielä ole johtanut sopimukseen – en nyt voi edellisestä tapauksesta puhua, mutta ainakin tässä tapauksessa on vielä suuria eroja kannoissa ja on aika vaikea päästä sopimuksiin ehkä siksi, että direktiivi on kunnianhimoinen. Komission ehdotus jo sinänsä on kunnianhimoinen. Tässä pyritään kansainvälisen suojelun sisällön uudelleenlaatimiseen tämän kansainvälisen tekstin mukaiseksi. Tämä on jo sinänsä kunnianhimoinen tavoite. Tarkistukset ovat mielestäni ehkä toissijaisia varsinainen ongelma, josta ei ole vielä yksimielisyyttä, koskee sitä, että se mitä tapahtuu nyt pakolaisten kanssa, kuinka tulkitaan Geneven sopimusta, se on hyvin tiukka tapa tulkita. ja Voin sanoa tämän, koska olen juuri tullut Maltan pakolaisen leiriltä, Afarin leirillä, joka on yksi kolmesta Maltan leiristä. Yhdessä niistä oli 700 pakolaista. Siellä oli vain yksi libyläinen perhe ja yksi etiopialainen etiopialainen nainen, jotka ovat, olivat eh, turvapaikan hankinta, toiset pysyvät toisiasta eh, suojelua. Suurin osa he, heistä olivat eh, somalista, somalista paineita. Ei heillä ole siis vaarana joutua pidetytyksi. He eivät ole poliittisia pakolaisia, vaan he pakenevat sodan uhkaa. Viisi prosenttia tulee Sudanista. Kun katsotaan tällaista todellisuutta, niin Luulen, että emme oikein ymmärrä, sitä kysymys. Maltan pakolaisedustaja voisi vahvistaa nämä tiedot. Ehkä meillä on täältä komissiosta välimerin edustaja. Meillähän on ongelmana Euroopan ulkoraja. Täällä oli Rova Gutierrez puhumassa maailman pakolaisista, mutta nyt puhumme siitä, kuinka pureudumme tähän turvapaikan hakijoiden ongelmaan hakijoiden on nyt painettava sormenjälkensä. Sitten he pyrkivät unelmiensa maihin, kuten Ruotsiin. He, he kuitenkin palautetaan siihen maahan, jossa he painoivat sormenjälkeensä eli Maltalle ja joitakin on lähetetty takaisin useaan kertaan. Ei heitä voida verrata taloudellisiin pakolaisiin, jotka jossakin tuolla Keski-Amerikassa lähtevät lentokoneeseen, he ovat laittomia siirtolaisia. Nämä ovat aivan eri tilanteessa olevia henkilöitä. Ongelma koskee sisä, todella, ongelma todella perustava laatu. Meidän on pohdittava sitä, mitä teemme näille 2500, joita on tällä hetkellä Maltalla ja Kreikassa varmaan saman verran. Tällä hetkellä meillä ei edes ole tar- tarkkoja tietoja. Mitä 27 jäsenvaltiota voisi tehdä? Kuinka meillä voisi olla solidaarista politiikkaa tässä asiassa? Okay, thank you. Next on my... Hyvä. Seuraavana kollega Holmeier. Ich will die Vorsitzende kein zweites Mal erschrecken. Niin, en nyt toista kertaa jos säikyttää puheenjohtajaa ja puhua pitkään, mutta haluaisiksi kiittää Jean Lambertia todellakin hyvin rakentavista keskusteluista, joita hän on käynyt meidän kanssamme. Me olemme pyrkineet myös sisällisesti tarttumaan die wir diskutiert haben und nicht muihin kysymyksiin ja me olemme ystävät keskustella kaikesta, joka liittyy esimerkiksi terveydensuojelun äh, myöntämisestä niin taisi sanoa, että suojelu, joka on maassa kaikilla muillakin kansalaisilla, meidän jäsenvaltioissamme kuitenkin terveydenhuoltojärjestelmien asema ja tilanne on hyvin erilainen siinä, mitä kansalaisille turvataan, joten harmonisoinnin pitäisi olla tässä hyvin varovainen ilmaisu, tai itse asiassa on väärä tapa ilmaista asiaa. Minä olisin sen puolesta, että puhutaisiin vähimmäisnormeista tai vähimmäis terveydenhuollosta, joka on ihmisarvon mukaista, siksi että terveydenhuoltojärjestelmät ovat todellakin hyvin erilaisia, niin että ei voi olla tällaista yleistä muotoilua, koska toisaalta on sataprosenttinen täysi terveydenhuolto jopa elinten siirtoihin saakka, joissakin tapauksissa taas se ylipäätään edes sisälly tähän hoitoa sairaaloissa. Espanjassa on hyvin laaja järjestelmä, tai Saksassa Itävallassa on sellaisia maita, joissa taas tämä on siis suppeampaa. Joten meidän pitäisi puhua tällaisesta vähimmäistasosta yleisellä tasolla, jota voidaan vaatia niin, että pitäisi ainakin pitää kiinni siis jostakin vähimmäistasosta, joka merkitsi sitä, että kunnioittaisiin ihmisarvon mukaisesti turvapaikanhakijoita. Myös tämä perheongelma, Jean Lambert puhui tästä. Meillä on erilaisia perhemääritelmiä eri direktiiveissä. Se on ongelmallista ja aiheuttaa sekaannusta myös viranomaisten piirissä. Jos joka direktiivissä on erilainen perhemääritelmä, joka koskee e, tiettyä asiaa, niin yleensä se on viranomaisille hyvin vaikea panna toimeen. Viranomaiset tarvitsevat selkeitä perhemääritelmiä, jotka pätevät kattavasti, joita ei käsitellä eri tavoin, koska haluan äh, sanoa, että tässä ei ole kysymys mistään perheiden ystämisdirektiivistä, vaan pelkästään direktiivistä, joka koskee sitä, kuka on oikeutettu johonkin, jossa siis määritellään minim, miniminormit sille, että tunnustetaan jokin asema. Kysymys ei ole suinkaan äh, perheen yhdistämisdirektiivistä. Mitä tulee tähän, miten erotetaan ne, joita suojellaan ensisijaisesti ja sitten niitä, siis joita katsotaan Geneven yleissopimuksen mukaisesti suojan, äh, suojelun arvoisiksi, Tämä aihe tulee edelleenkin pitkään meitä keskusteluttamaan. Ja vielä lopuksi espanjan kollega, me olemme aina puhuneet hyvin intensiivisesti asioista, haluan kiittääkin siitä, on todellakin osittain kysymys siitä, miten voimme auttaa niitä maita, joita asia erityisesti koskettaa Frontexin tai jäsen tai miten muuta kautta vai auttamalla hallinnollisesti niin, että voidaan saada se, että voidaan hoitaa järkevällä tavalla suurempi hakemusten määrä tai että voidaan estää jäsenvaltio toimimasta niin, että ne järjestäytyntä rikollisuutta voidaan, että esimerkiksi Turkissa hetkellä tapahtuu tällaista, että nämä ihmiset tuodaan järjestelmällisesti Kreikan rajalle. Eli siis sitä voidaan harjoittaa hyvää yhteistyötä näiden maiden kanssa tai ainakin pyrkiä siihen. Thank you, Mrs. Hirsch. Kiitos, kollega Hirsch. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sydämellisesti esittelijää. Mielestäni me olemme aina keskustelleet hyvinkin syvällisesti näistä määritelmäkysymyksistä muista, joten kiitokset tästä yhteistyöhalukkuudesta. Mielestäni tärkeä aihe on se, että huomioimme nämä kaksi erää eri statusta, eli että puhutaan tällaisesta yhteisestä suojan tasosta. Eli Geneven mukainen toissijainen suojelu yhtäältä. Ja kun katsotaan tätä taulukoa, niin jäsenvaltiot ovat toimineet eri tavalla. Joko ovat käyttäneet tätä pakolaistatusta tai sitten toissijaisen suojelua naut vaan henkilön statusta. Eli tässä on olemassa se ongelma, eli kyllä tietynlaista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistamista tarvittaisiin. Eli että tärkeää olisi, että riippumatta statuksesta, niin henkilöllä pitäisi olla oikeus saada töitä tai päästä ainakin työmarkkinoille. Näin voitaisiin niin henkilö myöskin integroida yhteiskuntaan, myöskin kielikoulutus ja niin poispäin. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen, riippumatta siitä, kuinka pitkään henkilö on maassa ja mistä syystä. Mielestäni olisi tärkeää, että nämä kaksi statusta kuitenkin säilytettäisiin, sillä tämä saattaisi johtaa myöskin epäselvyyksiin, jos yhdistettäisiin molemmat statukset, eli että vain ainoastaan Geneven määritelmän mukaisia henkilöitä suojeltaisiin. Jotkut saattavat jäädä sitten tästä määritelmästä ulkopuolelle. Ehkäpä jonkinlaista äh, yhdistämistä voitaisiin toteuttaa, mutta silti vaalien näitä kahtaa eri statusryhmää. Sitten kolmas seikka. Meidän tulisi panostaa myöskin sosiaalisen suojelun toimintaa ja työmarkkinapolitiikkaa. Eli kun käsittelemme integraatiopolitiikkaa, niin mehän tiedämme, että jos henkilö pääsee työelämään, niin silloin myöskin muun muassa kielen oppiminen etenee – verrattuna sellaiseen henkilöön, jota pidetään pakon sanelemana jossain asuntolassa ja nauttii jonkin sortin sosiaalitukea. Eli meidän pitäisi tarjota työllistämismahdollisuuksia integra- ja integraatiotoimenpiteitä. Ja sitten tarkistuksenakin pöydällä oleva ehdotus – Enpä usko, että olisi järkevää, että Euroopan unionin sisällä myönnettäisiin henkilöille turvapaikka ja kilpailtaisiin jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa on olemassa riittävät suojan tasot tarjolla. Minun mielestäni tämä vaatimus, joka on esitetty tarkistuksessa, niin sen pitäisi kohdistua ainoastaan kolmansien maiden kansalaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Onkohan muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin haluaisin kahden kollegan puolesta esittää pari kommenttia ja sitten komissio ja esittelijä saavat vielä puheenvuoron. Esittelijä, tarkistus 63, mitä olette siitä mieltä? Siinähän viitataan seksuaaliseen suuntautumiseen yhtenä perusteena. Sitä tulkitaan kyllä jäsenvaltioissa eri tavalla ja tiedän, että eräässä jäsenvaltiossa henkilöt joutuvat hyvin alentavaan testiin. En tiedä mistä on kyse, mutta tämä nyt on aika järkyttävä. Ja me olemme esittäneet tarkistuksen tämän asian käsittelemiseksi. Minun mielestäni komissioteksti on tältä osin hyvin pehmeä. Täällä sanotaan, että jäsenvaltiot voivat määritellä henkilöryhmän seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella. Ja nyt pyytäisinkin komissiota kollega Ger tai Patersku, kumpi haluaa käyttää puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ehdotus käsiteltiin jo edellisellä kerralla ja, ja sen, jolloin kun meillä oli ensimmäiset Rova Lambertin suuntaviivat. Se, mitä me e- odotamme tulevalla kaudella, on, että saavutettaisiin merkittävää edistystä vuoropuhelussa kahden lainsäätäjän välillä tämän direktiivin puitteissa, eli Unkarin puheenjohtajakauden aikana neuvostossa teknisellä tasolla on tehty edistystä ja toivomme, että tulevina viikkoina se mahdollistaisi parlamentin kannan tai suuntaantavan äänestyksen kautta eteenpäin menon kolmikantaneuvotteluissa niin, että pääsisimme ripeästi valmiiseen ehdotukseen. Hyvä, kiitoksia seuraavana kollega Lambert. Yeah, thank you. Um, and, and thanks very... Kiitoksia ja kiitokset kollegoille näistä kommenteista. Kollega Romero Lopez totesi, että meidän tulisi saada aikaiseksi toimiva turvapaikkapaketti ja me tarvitsemme johdonmukaista toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa. Kyse ei ole vain ainoastaan tästä Geneven yleissopimuksesta, vaan että me huomioimme myöskin tekstit, joissa viitataan tähän huomattavaan vahinkoon meillä on olemassa nämä kaksi eri ryhmää ja on varmaankin selvää, että statuksen pitäisi perustua henkilön tilanteeseen, eli ettei toimita niin, että jäsenvaltiot ikään kuin pakottavat henkilöt tiettyyn muottiin. Minun mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme todellakin tapauskohtaista arviointia joka tulisi huomioida myöskin näissä keskusteluissa. Mitä tulee esille tuleisiin kommentteihin, niin me olemme pohtineet myöskin terveyspalveluita ja sitä, että millä tavalla voidaan huomioida henkilöiden tarpeet Kysehän on lähinnä sellaisesta ongelmasta, joka liittyy siihen, millä tavalla tämä käytännössä toteutetaan, eikä se, että mikä on tämä varsinainen aie toimien, taka, toimien takana. Ja sitten lasten oikeudet. Tämähän pitää joka tapauksessa ottaa huomioon, niin kuin varjoesittelijätkin ovat sanoneet. Eli että johdannotossa kappaleissa ja artikloissa tämä asia tulisi huomioida ja meidän tulisi löytää toimiva muotoilu. Jos katsotaan tarkistuksia, niin niissä muotoilu on hiukan toisenlainen. Ja mitä tulee tarkistuksen 104, integraatio ja kieli, minun mielestäni tältäkin saralta voidaan löytää jo varjoesittelijöiden keskuudessa toimiva ratkaisumalli. Ottaen huomioon esitetyt tarkistukset ja me tulemme ilmoittamaan tarkistusten jättäjille, mitä heidän tarkistuksille on tapahtunut, miten niitä on käsitelty. Ja mitä tulee tähän perhekysymykseen, no me emme ole päässeet vielä yhteisymmärrykseen tästä määritelmästä, mutta kuitenkin olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi löytää yhteinen sävel. Ottaen huomioon nämä turvapaikkapaketin eri toimenpiteet. Täällä kysyttiin myöskin tarkistuksesta 63 jotain. Riippumatta siitä, mitä tekstissä sanotaan, on tietenkin selvää, että alkuperämaan tilanne vaikuttaa siihen, onko maasta, paine, maasta henkilön ongelmana maan hankala tilanne. Me tiedämme, että alkuperämaiden välilläkin on olemassa suuria eroja ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että kyseinen henkilö ei välttämättä kuulu riskiryhmään riippumatta siitä, mikä on maassa sen hetkinen vallitseva tilanne, vaan se tilanne pitää myöskin huomioida, kun henkilöitä tapauskohtaisesti käsitellään. joten tältä pohjalta näitä yksittäistapauksia täytyy myöskin arvioida. Tämän verran siis tästä artiklasta 63. Muitakin kysymyksiä tähän on esitetty, mutta tulen olemaan kyseisiin henkilöihin myöhemmin yhteydessä. Mitä tulee aikataulutukseen, niin voin kertoa sen verran, että ehkäpä valiokunnan pitäisi tämän kuun lopussa katsella vielä näitä kompromissiehdotuksia, jotta niistä voitaisiin sitten ensi kuussa äänestää. Josko se teille sopii, jotkut täällä ainakin jo nyt nyökkäilevät. Ehkäpä tämä ehdotus sopii myöskin puheenjohtajalle. No, no enpä tiedä. No, jos kukaan tätä ei vastusta tai jos sihteeristö ilmoittaa, että tämä on aivan mahdoton ajatus, niin miksi emme voisi toimia ehdottomallainen tavalla? No niin, eli kompromissitarkistuksia käydään läpi kuun lopussa ja sitten ensi kuun alkupuolella sitten tämä ensimmäinen äänestys. No niin, tämä riittänee tästä aiheesta. Näin pääsemme kohtaan kahdeksan. Olemme kuroneet tätä aikaa umpeen. Kollegat, jotka tulevat tätä asiaa käsittelemään, niin ovat lähes kaikki paikalla. Kollega Pusutel voisi aloittaa jo alustuksensa. Ja tässä vaiheessa jo ilmoitan, että kollega Göns tulee astumaan puheenjohtajan paikalle, koska minä joudun siirtymään toisen valiokunnan kokoukseen. Eli kohta kahdeksan vastuuvapaus 2009, valmistelijana Simon Busutil. Meitä on pyydetty laatimaan kuusi tekstiä. Ne, jotka poistuvat salista, niin voisitteko poistua hiljaa? No nyt meni konsepti sekaisin. Niin, meitä on pyydetty kuutta tekstiä koko muulle. Ensinnäkin komission budjetti ja sitten viisi erillisvirastoa, joista Live vastaa. Eli perusoikeusvirasto, Euroopan humasaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Eurojust, Sepol ja Frontex ovat nämä virastot. Ja me olemme pyytäneet pääjohtajia paikalle. Ne, jotka haluavat keskustella, niin voisitteko keskustella salin ulkopuolella? Hyvä. Eli olemme kutsuneet erillisvirastojen johtajat tai heidän edustajansa tänne paikalle. En nyt tiedä, ketkä ovat jo päässeet paikalle, mutta kutsun ovat saaneet kollega Manu Pulus perusoikeusvirastosta, Wolfgang Götz, IMCDAn e puheenjohtaja kollega Jaari Eurojustin puolesta, Delef Schröder, Sepolin varapuheenjohtaja ja Ilkka Laitinen Frontexin edustajana. Esittelijä kollega Busutil saa puheenvuoron. Hän voi esitellä oman työasiakirjan ja sitten aloitamme yleiskeskustelun ja sitten komissio voisi vastata, kuten myös virastojen edustajat. Esittelijä tulee 31. tammikuuta ja 1. helmikuuta esittämään omat tekstinsä ja kolmas helmikuuta pitäisi olla jo tarkistusten jättöpäivä. Aika tiukille menee, mutta ilmeisesti tässä ei ole hirveästi pelivaraa ja äänestys suoritetaan 28. helmikuuta. Kollega Busutille, olkaa hyvä. My uh, working doc- niin, minun työasiakirjani, niin kuin sanotte, käsittelee viittä virastoa, jotka ovat liittyvät meidän valiokuntamme toimivaltaan ja myöskin komissio siinä määrin, että budjetti totta kai koskee myös turvallisuuden oikeuden aluetta. Mutta olen esittänyt siis kahdelle jäsenelle asianmukaiset kohdat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta kunkin viraston osalta ja sitten ottanut vastauksen huomioon, jonka kukin virasto on lähettänyt tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä on myöskin ollut työasiakirjani osa. Olen kirjoittanut lisäkysymyksiä seurantakysymyksinä vastauksiin, joita jokin kukin viran, virasto on antanut. Haluaisin nyt kuulla kultakin virastolta – samoin kuin komissiolta vastaukset näihin jatkokysymyksiin, joita olen esittänyt. Jäsenet, jotka eivät ole lukeneet tätä työasiakirjaa vielä, heidän kannattaa voisi olla parasta, että ottaisin sille jotakin olennaisia asioita esille tilintastuomioistuimen kertomuksesta. Ja haluaisin, että te ohjaisitte sitä, miten tulee menetellä – Pitäisikö ottaa kaikki vastaukset kaikilta, ottaen kuitenkin riskin siitä, etteivät jäsenet oikein ymmärrä, mistä, mihin virastot ovat vastaamassa, vai pitäisikö minun nyt esittää kysymykset ensin kussakin tapauksessa ja sitten antaa viraston vastata kussakin tapauksessa. Pyydän teiltä ohjausta tähän, rouva puheenjohtaja. Tottahan toki tämä viimeisin ehdotus on varmaan paras lähestymistapa, eli käydään viraston virastolta nämä kysymykset läpi. Yksi edustaja ei ole vielä ehtinyt paikalle, mutta jos käydään tässä esittämässäni järjestyksessä nämä virastot läpi, Sepolin edustaja ei ole vielä paikalla, muut ilmeisesti ovat jo löytäneet tiensä tänne. Joten tässä teidän esittämässäni järjestyksessä nämä voitaisiin käydä läpi. The commission. Aloitetaan silloin kysymyksillä komissiolle komissiokaan ei vielä ole paikalla. No niin, aloitan sitten siinä tapauksessa euro, Eurojustilla. Sillä teillä kysymyksellä, onko komissio paikalla? Annamme heille aikaa istutua. Take your seat and catch your breath. Niin, ihan kaikessa rauhassa vaan istutukaa ja laittakaa luurit korville. Until the commission, uh, niin, kunnes komission edustajat ovat istuutuneet, meneekin nyt ensin Eurojustiin. Siis vastauksessaan eh, tilastustumistuin totesi, että 2007-2008 vuosikertomuksissa tuomistuin viittasi siihen, että virkoja oli paljon avoinna Eurojustissa, 35 prosenttia ja 26 prosenttia. Ja vuonna 2009 näyttää siltä, että ei ollut mitään värväyssuunnitelmaa. Ja minun kysymykseni Eurojustille olisi, miksi on vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa. Ja vaikka henkilökunnasta on pulaa, kokeeko euro just sen et, tilanteen sellaiseksi, että se pystyy täyttämään täysin tehtävänsä? Ajatellen henkilöstön valintaa, haluaisin myöskin kysyä Eurojustilta, mitä tapahtuu sopimuksille, joita se on tehnyt säännöllisen, epäsäännöllisen periaatteen menettelyn mukaisesti, koska tuomioistuin totesi, että jotkut henkilöt oli valittu epäsäännöllisen menettelyn myötä. Mitä se tapahtuu sopimuksille, jotka on tehty epäsäännöllisen menettelyn mukaisesti? On yksi puheenvuoropyyntö Rova Kelleriltä. Haluatteko esittää kysymyksen Eurojustille? Ei. No niin, hyvä. Sitten siirrymmekin suoraan Eurojustin edustajaan, joka on Rahan Siara, joka on Eurojustin johtaja. Olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Olen Hans Jaara ja pyrin vastaamaan mahdollisimman lyhyesti kysymyksiin, joita on esitetty. Niin, kysymys on, miksi on vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa? Me työskentelemme hyvin kilpailullisella alueella, samalla alueella kuin Europol Haagissa – ja vain tietty määrä määräkästä viranomaisista, mutta sitten on kuitenkin tällaisia mm, sopimustyöntekijöitä, joita on paljon, mikä on hyvin vaikeaksi tilanteen menneisyydessä taistella, kilpailla tällä markkinoilla haakissa. Mutta myöskin todeta, että on ollut puutetta strategisesta suunnittelusta – henkilöstövoimavarojen osalta, mutta toivon, että olemme päässeet tässä nyt toiseen tilanteeseen, johon palaan hetken kuluttua. Ja yksi selitys voisi myöskin olla se, että olemme todenneet, että rekrytoinnissa työn kulkua täytyy muuttaa, täytyy toimia niin, että tehdään vähemmän tällaista jaksotaista työtä, vaan työtä täytyy tehdä enemmän rinnakkain ja tähän on, tämä on nyt se, mihin on lyhdyt, ryhdytty. Kysymys kuuluu myöskin siihen, onko nyt toimeen tällaista rekrytointisuunnitelmaa? Kyllä on. Vuodessa 2010 olemme tehneet näin. Ja me olemme, te pystymme myöskin uusimpia tietoja avaimista viroista vuonna 2009. Meillä oli 185 virkaa, joista 141 oli täytetty ja 44 vapaana avoinna. Tämä on korkea taso. Vuonna 2010 luvut ovat sellaiset, että 285 virkaa, niistä 163 on täytetty, joten vuoden 2010 lopussa on 22 avointa virkaa. Joten pudotus edellisen vuoteen verrattuna 50 prosenttia. Kysymys, joka nyt on istetty, on sitten se, että uskooko Eurojust täyttävänsä tehtävänsä? Kyllä, me uskomme edelleenkin, että voimme täyttää tehtävämme ja totta kai me pyrimme myöskin parantamaan toimintaamme ja sisäisiä menettelyjä. Kysymys, joka myös on estetty, on se, että mitä tapahtuu niille sopimuksille, jotka tehtiin epäsäännöllisen menettelyn myötä. Ei ole mitään sellaista, mitä voisi tapahtua oikeudellisista syistä, koska nämä sopimukset on tehty ja nämä vir- henkilöstöjärjestöt ovat selviytyneet koajasta, joten ei ole mitään mahdollisuutta enää eurossa tehdä asialle joten voin vakuuttaa teille, että emme edes näe mitään tarvetta tähän. Toivottavasti vastasin niin täydellisesti kuin mahdollista. Esittele, oletteko tyytyväinen? Completely satisfied. En täysin tyytyväinen tätä viimeistä kommenttia, koska se, mikä Eurojust on siis mm, totesi, että sillä on henkilöitä paljon, jotka on rekrytoitu epäsäännöllisen menettelyn myötä – ja euro, jos katsoo, että voi tehdä asialle mitään, jolloin meidän täytyy sitten tehdä itse johtopäätöksiä tämän vastauksen pohjalta. Toisaalta olen tyytyväinen vastauksiin, joita sain ensimmäisiin kysymyksiin, mutta jos joku muu jäsen haluaa esittää kysymyksiä, esittää niitä näille tietyn viraston edustajille, niin minusta heidän pitää saada mahdollisuus tehdä niin. Mutta teidän luvallanne palaisin nyt sitten komissioon. Vuonna 2009 se mikä oli sitoutumis, maksusitoumusten toimeenpano oli 97,7 prosenttia, joka oli siis nousu verrattuna vuoteen 2008. Ja maksimäärän osalta tilanne oli 89,6 prosenttia, joka myöskin oli nousua, mutta perutusten taso oli aika korkea, se oli 8,5 prosenttia. Minun kysymykseni komissio olisivat, miten eri raho, rahas, ja ohjelmia meidän alueella. Me päätimme vuonna 2009. Olisiko mahdollista saada yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä tapahtui valuu- ja ulkovara, ulkorajarahastolle? Milloin kertomukset puolivälin arviot saadaan näistä varastoista ja ohjelmista, jotka ovat meidän aluettamme. Sitten tämä kuuluisa SAS 2. Haluaisin kysyä, miten rahat, varat osoitettiin, jotka oli osattu SS2, miten niitä käytettiin vuonna 2009. Ja lopuksi, mitä tulee peruutuksiin, haluaisin kysyä, miksi peruutusten taso maksimäärän osalta oli niin korkea vuonna 2009 ja mitä budjettikohtia nämä peruutukset koskivat. Nämä olivat kysymykset, jotka esitin komissiolle, ne ovat kirjallisia ja komissio on esittänyt sadanne ajoissa, joten toivon, että he voivat vastata näihin kysymyksiin. Thank you before. Kiitos. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin pyytäisin, niin kuin äsken totesin, että kollega Göns tulee tähän johtamaan tätä puhetta. No komissiolle on esitetty parikin tiukkaa kysymystä. Kollega Klaas, haluatteko sanoa vielä jotain ennen komissiota, vai haluatteko ensin jäädä kuuntelemaan komission vastausta tähän kysymykseen? Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kollega Busutil ilmeisesti käsittelee vielä muitakin verillisvirastoja. Kyllä, yksi kerrallaan ne käydään läpi, mutta nyt komissio. Okay, thank you. I'm Stephanie Carillon. Kiitoksia. Nimeni on Stephanie Carillon. Sisäasiain pääosastosta. Alkuun haluaisin todeta, että me olemme käyneet läpi tuomioistuimen selvityksen. Me emme ole aivan täysin tyytyväisiä siihen, mutta tehän esitette kysymyksen myöskin tähän samaiseen aiheeseen liittyen. Eli täytäntöönpanoasteet en tiedä haluatteko ihan yksityiskohtaisia tietoja näistä maksumäärärahoista ja maksusitoumuksista, mitä tulee hallintorahastokysymyksistä. Sinnehän suurin osa varoista menee. Luku on 98-99, jopa 100 prosenttia. maksusitoumuksista ja määrärahoista, eli täytäntöönpanoaste on lähes sata näiden yhteisten hallintorahastojen osalta. Ja myös tämä pätee myöskin mainitsemiin ulkoraja rahastoihin. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että me olemme päässeet eroon tästä vuoden 2008 ongelmasta tilanteesta ja mitä tulee tähän väliaikaisarviointiin, niin todennäköisesti tämän vuoden alkupuolella se tulee valmistumaan. Me tulemme saamaan sen joka tapauksessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla käyttöömme ja sitten sitä voidaan käsitellä. Viittasitte myöskin SIS 2 ja sen täytäntöönpanoasteeseen sitoumukset ja määrärahat molempien osalta voidaan puhua 72-73 asteen tai prosentin täytäntöönpanosta. Tässä taustalla on teknisiä ongelmia, siis kakkosen liittyen, kuten tiedät, tekin varmaan, niin kuin raportista vuoden 2009 raportistakin kävi ilmi, ja me olemme näistä teknisistä ongelmista johtuen myöskin pidättäneet näitä varojen maksuja. Ja mitä tulee sitten peruutuksiin, niin 44 miljoonaa euroa on tämä kokonaissumma, eli 8,5 prosenttia. Tästä osa, suuri osa menee tähän ATK-järjestelmään ja teknisistä ongelmista johtuen me joudumme sitten siirtämään maksujen toteuttamista. Toinen suuri summa liittyy virastoihin, 22 miljoonaa, eli 10 miljoonaa Frontexille, 4,5 miljoonaa FAAlle ja Sepolille, ERAlle Eli 22 miljoonaa on peruutettu näiltä virastoilta. Ja sitten oli pienimuotoisempia ongelmia, erityisesti tässä suorahallinton puolella ja rikoksen vastaisessa taistelussa ja ennaltaehkäisyssä. Sillä saralla oli tiettyjä ongelmia ja tästä syystä pienempiä summia ei maksettu. Uh, can you, can you... Onko näihin peruutuksiin? En oikein ymmärrä, mikä oli tämä kokonaissumma, 8,2 prosenttia. Mitä se, mitä se vastaa <coughs> rahana miljoonina euroina? Ja haluaisin myöskin kysyä, mikä prosentti Sepolin budjetista, miten suuri osuus on se 7 miljoonaa, joka peruutettiin? No, menee ihan hetkinen, kun lasken tämän osuuden. No, odotellaan sen verran. No, please wait a minute. We are still waiting for the commission. Mm, komissio siis vielä laskee tätä prosenttiosuutta. No ehkäpä voisimme aloittaa sitten seuraavan asian käsittelyn ja sen jälkeen te saatte sitten puheenvuoron.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 ei tämä nyt niin vaikea laskutoimitus ole, mutta en halunnut antaa teille mitään vääriä lukuja. Tilanne on hiukan hankala, sillä nämä perutukset liittyvät sekä vuosiin 2008 että 2009 maksusitoumuksiin, joten minun täytyy kyllä vielä kerran näpytellä nämä luvut laskimeen ja palataan asiaan. Uh, the commission, but also... Ja kysyä komissiolta myöskin virastolta, jotka ovat täällä että saisiko pyytää, että lähettäisivät vastaukset kirjallisena niihin kysymyksiin, jotka me heille lähettelimme kirjallisena, koska sillä tavoin kaikki kollegat saavat käyttöönsä myöskin vastaukset niihin kysymyksiin, jotka kirjallisena esitettiin. Ajatellen myöskin aikaa, ongelmia, saatavaita kaikkea ei voida käydä lävitse. Ja olisi todellakin vahinko, jos joitakin, jotkin kysymykset unohtuisivat tai jäisivät käsittelemättä. Ja niin, nyt siirtyisimme muihin virastoihin. Move on to the European Monitoring Center. Tähän huume- ja huumeripaisuuden seurantakeskukseen, joka selvästikin on kysymys, jossa on siitä, että työtä jatketaan. Keskus näyttäisi siirtäneen 339 000 euroa vuoden 2009 määrärahoistaan hallinnollisiin menoihin, mikä on 26 prosenttia. Haluaisin kysyä virastolta, mitä se on tehnyt parantaakseen suunnittelua niin, että se käyttäisi budjettinsa tehokkaammalla tavalla. Ja haluaisin myös kysyä keskukselta ajatellen varoja, jotka sille palautettiin käännöskeskuksen hallin että onko niin, kysymys komissiolle. Onko komissio vahvistanut, että keskus on käyttänyt nämä varat äh, ja onko tarvitsisi mitään uusia toimenpiteitä, jotta saataisiin aikaan selkeyttä samankaltaisissa tilanteissa? Paljon kiitoksia. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, niin kysyisin kollegoilta, että onko teillä muita kysymyksiä ennen kuin annamme viraston edustajalle vastausmahdollisuuden. Eipä näytä olevan, joten kollega Götz EMCDDAn edustajana voisitteko vastata näihin kysymyksiin ja sen jälkeen puheenvuoro komissiolle. Kiitoksia. Mitä tulee näihin hallinnollisiin kustannuksiin, niin 339 000 euroa on summa, eli 2 prosenttia kokonaisbudjetista ei siis 26 prosenttia, vaan 2 prosenttia kokonaisbudjetista. Ja mitä tulee tähän 339 prosenttiin, niin 26 prosenttia siitä ovat niin sanottuja hallinnollisia menoja. Ja 74 prosenttia, eli tämä loppusumma, liittyy muuttoon uusiin tiloihin. Ja valitettavasti tässä kävi niin, että me pääsimme muuttamaan uusteen rakennukseen myöhemmin kuin suunniteltu, mutta tämä ei ollut meidän vika, vaan Lissabonin päässä aiheutunut ongelma. Mutta kaikista huolimatta me pyrimme parantamaan tilannetta, eli tehostamalla työtä muun muassa laskentapuolella ja valvontapuolella ja tarkoituksena on sitä kautta estää tämän tyyppisten ongelmien syntymistä. Ja kuten sanottu, henkilöitä on koulutettu useampaan otteeseen ja lisäksi olemme palkanneet myöskin ATK-henkilöstöä, jotka voivat tehostaa suunnittelutyötä tällä saralla. Mitä tulee muihin kysymyksiin, Eli kyse on näistä edellisvuosina käännösyksiköstä palautetut varat. Mehän tiedämme, että voi käydä niin, että kustannukset eivät ole olleet niin suuria kuin alun alkaen oletettiin. Ja tästä syystä näitä varojakin on palautettu. Uskoakseni nämä saadut varat ovat tällaisia sisäisiä siirtoja ja voisin todeta, että että 19 E-artiklan mukaisesti tässä on toimittu. Siellä sanotaan nimittäin, että maksetut varat voidaan palauttaa, mikäli niitä ei ole tarvittu. Ja lisäksi tässä täytyy huomioida, että kyse ei ole vain ainoastaan virheellisesti maksetut summat, vaan myöskin niistä summista, että todellinen todellisuudessa käytettävä summa selviää vasta myöhemmässä vaiheessa, mutta kuten sanottu, me alkuun lähdimme liikkeelle arviosta ja myöhemmässä vaiheessa kävi ilmi, että käännöskustannukset olivat pienemmät kuin oletettu ja siksi nämä varat palautettiin ja tilintarkastustuomioistuimelle totesimmekin, että jos tämä nyt on ongelmallinen kysymys, niin tätäkin tulisi käsitellä huomioiden tämä palautusmenettely ja siihen liittyvät määräykset. Uskoakseni komissiokin tulee ottamaan tähän kantaa omissa uudelleenlaadita teksteissä ja jos teillä on muuta kysyttävää, niin minä voisin mielelläni pyrkiä vastaamaan niihin. Kiitoksia. No niin, kysyisinkin, että miellyttääkö tämä vastaus Esittelijä kollega Keller, olkaa hyvä. this confirm? Niin, aikooko komissio ottaa tämän asian esille? And, uh, yes. Niin, komissio, olkaapa hyvä. Issue has apparently been raised by a lot of... Uh, niin, monet virastot ovat ottaneet tämän asian esille. Ei ainoastaan tähän nimenomaiseen aihealueeseen liittyen. Nyt näyttää siltä, että tilintarkastustuomioistuin on oikeassa ja tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme olemaan yhteydessä EMCDDAhan ja tekemään tarvittavat tarkistukset ja muutokset, eli muina menoina muina kustannuksina. Se nyt ei ole iso asia, mutta kuitenkin tällainen muutos tähän tehdään. Kiitoksia. Hyvä. Voimme siirtyä käsittelemään seuraavaa virastoa. Frontex Agency. Minä niin haluaisin siirtyä Frontexiin ja aloittaa kysymyksiä, jotka koskevat varojen siirrosta vuodesta 2009 budjetista. Kysymys on, että miksi tätä miksi on niin paljon tällaista varojen eteenpäinsiirtoa ja peruutusta vuodena 2009? Mikä, mitä osaa virastosta tämä koski? Miten virasto on parantanut ponnistelujaan sen jälkeen? Mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt? Ja ovatko nämä ponnistelut jo nyt ottaneet huomioon sen työn, jota nousee esiin tulevan eh, Frontex-viraston uudelleen tarkastelun myötä? Haluaisin kuulla vastauksia. Before we ask for the answer, I would like... Ennen kuin kuulemme vastauksen, niin kysyisin, onko muilla kollegoilla jotain kysyttävää. Kollega Keller, olkaa hyvä. On those questions, uh, they were just... niin, jatkaan näistä kysymyksistä, jotka nousivat esille. Haluaisin kysyä, onko ajatellen tätä varojen siirtoa vuodelta toiselle, että onko niin, että kaikki varat pystytään todellakin hyödyntämään, käyttämään, vai onko varoja liikaa? Ja oletteko sitä mieltä, että ajattelen avoimia virkoja, joita tällä hetkellä vielä on, että onko uskoko Frontex pystymänsä täyttämään ne tehtävänsä, joita sillä on nykyisellä henkilökunnalla? Any other questions? Muita kysymyksiä? Olkaa hyvä. Uh, in line with my colleagues, uh, in niin kun katsotaan Frontexin toiminta-aloja, niin millä saroilla vuonna 2009 näitä varainsiirtoja tapahtui eniten? Ja oletteko sitä mieltä, että kun katsotaan tämänhetkisiä toimintamahdollisuuksia, niin voidaanko näitä varoja leikata? Kiitoksia. Muita kysymyksiä? hope it, you know, it works. Ähm, ich habe die umgekehrte Frage. Minä esittäisin päinvastaisen kysymyksen, kun Frontex nyt voimakkaasti on joutunut toimimaan Kreikassa. Kysyisin, mitä kautta tätä, tästä on aiheutunut henkilöstön kustannusten kasvamista siitä lähtien, kun on ollut näitä toimia Kreikassa, ja onko tässä yhteydessä odotettavissa vielä lisää vaatimuksia, ajatellen sitä, että tehtävien määrä Kreikan ja Turkin rajalla on huomattavasti suurempi kuin alun perin suunniteltiin. I would like to give the floor. Kiitos. Frontexin edustaja Ilkka Laitinen saa vastausmahdollisuuden. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. Uh, good afternoon, everybody. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat niin monia siirtoja ja peruutuksia on toteutettu ja tämä on ollut meidän budjetointipuolella melkoinen haaste. Ja tämän taustalla on, niin kuin tiedätte, niin sama syy. Olen tätä asiaa käsitellyt täällä muutaman kerran. Voin antaa teille kyllä kysymyksiin myöskin yksityiskohtaisia vastauksia myöhemmässä vaiheessa niin kuin kollega Pusutil pyysi. Ja nyt vastaan lähinnä niihin kysymyksiin, jotka minulle on etukäteen osoitettu. Mitä tulee näihin siirtoihin Frontexin budjetissa, eli mitkä alat ovat olleet tässä siirtojen kohteena? Ensinnäkin yhteiset meritoimenpiteet, toisena koulutus ja kolmantena ohjelmat, jotka liittyvät viestintään ja kommunikaatiteknologiaan. Nämä ovat vielä lapsenkengissä olevat osa-alueet ja varainsiirrot liittyvät lähinnä näihin. Tämäkään ei ole mikään uusi asia, niin kuin viime vuonna sanoin jos katsotaan näitä vuoden suunnitelmia ja me tiedämme, että meidän täytyy huomioida budjetoinnissa tämä vuosittaisuus periaatteena, mutta kun katsotaan vuoden 2009 budjettia, niin me tiedämme nämä, tai tunnemme nämä lopulliset luvut, vaikkakin ne tulevatkin vuotta myöhässä. 91 prosenttia oli tämä sitoumusten käyttöaste, se oli vastavalainen kuin edellisvuonna, eli 2008. Ja vahvistamaton maksujen käyttöaste oli 80 prosenttia, eli nämä ovat huomattavasti parempia lukuja kuin edellisvuonna, mutta myönnettäköön, että luvut eivät ole läheselläkään sitä, mitä me olisimme itseltä halunneet ja vaatineet. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että me toimimme alalla, joilla tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja dramaattisesti. Nyt kyse on vuoden 2009 budjetin täytäntöönpanosta, mutta jos katsotaan tätä vuotta esimerkkinä, niin kaksi suurta muutosta on jo tällä saralla tapahtunut. Eli merirajoilta on siirrytty maarajoille ja erityisen suurena ongelmana on Kreikan ja Turkin vastainen raja. Ja on hankalampaa ja kalliimpaa toteuttaa tarkastuksen merirajoilla kuin maarajoilla, koska siellä joudutaan käyttämään helikoptereita, aluksia, mutta maalla riittävät muut ajoneuvot ja henkilö voi, henkilöstö voi liikkua myöskin jalan. Ja on vaikea tietenkin ennakoida tämän tyyppisiä tarkastustoimia. Jäsenvaltioita on 27 ja heidän toimia pitäisi myöskin koordinoida ja ottaa huomioon riskianalyysit, jotka jäsenvaltiot toimittavat ja niistä meillä ei ole etukäteen mitään tietoa. Ja lisäksi meidän täytyy huomioida myöskin assosioituneet maat ja Schengen-maat ja heidän tilanteet, jotka vaikuttavat myöskin budjettiimme. Sitten toinen asia, eli tämä budjetin kokonaistaso. Mielestäni meidän ei tulisi erillisinä osiona keskustella tästä kokonaisbudjetin suuruudesta. Meidän täytyy huomioida tämä kokonaiskuva. Eli äh, varat kokonaisuutena, henkilöstö, resurssit, se on tietenkin hyvin keskeinen tekijä. Ja sitten kolmas osa-alue on tämä tahto ja halukkuus, jota jäsenvaltioiden on osoitettava yhteistyötä kohtaan, eli että kaikki ovat valmiita puhaltamaan yhteen hiileen me emme voi vaatia jäsenvaltiota toimimaan tietyllä tavalla, vaan se vaatii jäsenvaltiolta halukkuutta. Tämä on melko monimutkikas yhtälö, jota joudumme käsittelemään, mutta en tarkoita tällä sitä, että tämä budjetin kokonaistaso olisi liian korkealla. Päinvastoin budjettia voitaisiin kasvattaa erityisesti tänä vuonna ja tulevinakin vuosina – Erityisesti henkilöstöresurssien osalta tilanne on hankala. Siihen liittyen menot ovat suuret sekä hallinto- että operatiivisella puolella. Me tiedämme, että 65 prosenttia menoista on mennyt operatiiviselle puolelle, muut henkilöstöpuolelle. Tietenkin suurin osa henkilöstöstä toimii operatiivisella puolella. Ja tämäkin täytyy pitää mielessä silloin, kun näitä lukuja tarkastellaan. Kolmas kysymys liittyy näihin uusiin tehtäviin. Se nyt ei suoranaisesti vaikuta tähän vuoden 2009 budjettiin, mutta myönnettäköön, että kaikki toimet, viime vuoden lokakuun puolivälistä lähtien ja ottaen huomioon nämä nopean toiminnan joukot, nekin vaativat oman paneustuksensa ja se taas vaikuttaa myöskin vuoden 2010 budjetiointiin. Me tiedämme, että ongelmia on ilmaantunut muun muassa näissä kasvavissa ongelmatapauksissa, eli yllättäen ilmenneet välikohtaukset. Ja voidaan myöskin these might have some implications also. Ja meidän täytyy myöskin muistaa, millä tavalla tilanne on muuttunut hyvinkin nopeasti, erityisesti Turkin ja Kreikan vastaisella rajalla. nämä seikat, eli muut, hyvin nopea tilanteiden muuttuminen vaikuttaa tietenkin myös siihen, ettei suunnitelmia voida tehdä kovinkaan pitkällä aikavälillä tai että ne eivät ole riittävän pitäviä. Ja me tiedämme, että jos jotain vesialusta joudutaan käyttämään viikkoakin pidempään kuin suunniteltu, niin se aiheuttaa jo melkoisen loven kokonaisbudjettiin. Mutta kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen raportit ja esittelijän kommentit, ne ovat perusteltuja huomioita ja faktoja. Me tiedämme, mitkä seikat ovat tämän takana ja me olemme tehneet kaikkemme toimintamme tehostamiseksi ja tarkoituksena on tehdä järjestelmästämme vakaampaa, paremmin toimivaa, mutta tässä vaiheessa emme ole vielä pystyneet saavuttamaan kaikkia asetettuja tavoitteita. Parannusta on tapahtunut, mutta emme ole vielä tyydyttävällä tasolla, eli sillä tasolla, jota olemme itseltämme vaatineet. Kiitoksia. Any. Oikein paljon kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Niin haluaisin laitiselta vielä lisäselvitystä kahteen erityiskysymykseen. Ensimmäinen koskee 14 in our working document. Kohtaa, tämä koskee kohtaa 14 meidän työasiakirjassamme. Siinä tietoistumistoin totesi, että 25 miljoonaa euroa maksusitoumuksia, jotka koskevat, olivat otsakkeessa kolme vuodelle 2009, niistä 3,4 miljoonaa liittyi operaatioihin, jotka eivät toteutuneet. Eli siis rahaa osoitettiin operaatiolle, josta virasto tiesi, että sitä ei enää ollut. Ja haluaisin saada tästä selvitystä, miksi näin tapahtui. Toiseksi, lopuksi Frontexista haluaisin saada lisäselvitystä siihen kohtaan 17. Meille on tilintarkastustuomioistuin kertonut, että yli 28 miljoonaa euroa vuonna 2009 maksettiin yksipuolisilla päätöksillä, jotka virasto oli allekirjoittanut. Jos nyt oikein ymmärsin oikein, niin tilintarkastustuomioistuin katsoi, ettei tämä ollut asianmukaisten säädösten mukaista. Haluaisin selvityksen virastolta myös tähän, erityisesti siihen, että on tämä uusi sopimusmuoto, joka viraston mukaan on olemassa ja jonka mukaan, joka taisi kaikki, kaikkia varoja? Ehkäpä lisää kysymyksiäkin vielä voidaan kuulla. Kollegat Keller ja Lapatier, olkaa hyvä. One about, uh, the level of... Tämä on vanha kysymys, vanha kysymys, joka koskee uh, henkilöstön värväämistä. Haluaisin kysyä, uskotko, että Frontexin henkilöstö henkilöstö, henkilöstö tällä hetkellä on käytettävissä, pystyykö se täyttämään tehtävä tehokkaasti. Nyt kun on tämä operaatio Kreikassa, niin Frontex tavallaan on nyt toimintaansa hyvin korkealla tasolla. Onko nykyinen henkilöstömäärä riittävä? On, riittääkö se tämän tyyppisten toimien hoitamiseen? Kollega Matiopis. Minä haluaisin kuulla Frontexin johtajalta, miten hän voisi, haluaisi parantaa koordinointia jäsenvaltioiden kanssa. Miten budjettia voidaan toteuttaa paremmin ja miten voidaan saada aikaan parempia tuloksia? Questions. Paljon kiitoksia. Siinäpä kysymyksiä. Nyt virastolle puheenvuoroja, sitten komissio. Kiitoksia suoraan näihin kysymyksiin. Mitä tulee kysymykseen 14a, tästä kolmesta miljoonasta. Syy, miksi näin ei toimittu, on se, ettei meillä ollut sillä hetkellä riittävästi rohkeutta tämän toteuttamiseksi. Tiettyjä asioita oli vielä hoidettavana tämän budjettivuoden aikana – ja me emme olleet aivan varmoja, että voimmeko ne hoitaa vaiko ei. Viime vuonna tilanne oli jo paljon parempi tältä osin, joten tarkoituksena oli vain ja ainoastaan pelata varman päälle. Eli tästä syystä näitä varoja ei tällä tavalla palautettu. Ja mitä tulee sitten näihin yksipuolisiin päätöksiin, tämän taustalla on ymmärrettävä seikka, jonkin aikaa sitten rahoitusmääräyksiä muutettiin ja me tulkitsimme tilannetta siten, että me voimme toimia vain ainoastaan yksipuolisen päätöksen nojalla, eli päätöksen nojalla, joka näitä varoja myöntää. Ja mitä tulee sitten tähän tilanteeseen, niin yleensähän asianosaisina toimivat rajavalvontaviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, rannikkovartiosto, poliisi ja niin poispäin. Ja yleensä heidän äh, toimintansa luotettavuus on eri tasolla kuin muiden esimerkiksi yksityisen sektorin toimijoiden, jotka saavat EUlta varoja käyttöönsä. Tilintarkastustuomioistuin oikeutetusti otti tämän asian esille He esittävät tiukkoja vaatimuksia ja mekin pyrimme muuttamaan tilannetta, sillä aikanaan tehty tulkinta ei ollut se, jota tilintarkastuomioistuin edusti, joten tarkoituksenamme on ollut muuttaa toimintaamme ja näin olemme tehneetkin välittömästi. Eli kyse oli päättyneestä ajanjaksosta, jona aikana meillä oli erilainen tulkintatapa tämän asian tiimoilta. valitettavasti en muistanut tätä kollega Kellerin kysymystä henkilöstöpolitiikkaan liittyen, eli riittääkö henkilöstö vaiko ei yksikään virasto tai toimielin sanoisi, että sillä on väkeä riittävästi palkkalistoillaan. Me ymmärrämme, mikä on tilanne, ottaen huomioon tämänhetkinen budjettitilanne, mutta jos katsotaan tätä ehdotustamme ja mitä Frontex on omalta osaltaan esittänyt, niin tällä hetkellä tätä vuotta ja tulevia vuosia silmällä pitäen me sanomme, että me tarvitsemme 26 uutta virkaa ja ehkä se on vain toiveajattelua, mutta voidaan ainakin sanoa, että henkilöstöä ei ole riittävästi käytettävissä ja tästäpä syystä meidän on hiukan karsittava myöskin toimintamme laadussa ja operaatioiden määrässä. Me teemme kaikkemme, me olemme priorisoineet toimintaamme, mutta tämä asia täytyy huomioida, että nykyisin henkilöstömäärin me emme voi suoriutua kaikista näistä lisääntyvistä toimista. Tämä on melkoinen pullonkaula. Ja tämä viimeisin kysymys, miten tilannetta voitaisiin parantaa jo yli kahden vuoden ajan me olemme toimineet järjestelmällisesti, vaikkakin kömpelön järjestelmän avulla jäsenvaltioiden ja Schengenin maiden kanssa. Puhun tässä siis ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Eli nämä vuosittaiset kahdenkeskiset keskustelut, joita käymme jäsenvaltioiden kanssa, me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten he voivat toimia, mitkä ovat meidän odotuksemme ja jäsenvaltiot voivat vastata sitten tietyssä ajassa kertoakseen meille, että missä määrin he ovat tulevien vuosien aikana valmiita kantamaan kortensa kekoon näissä operaatioissa. Ja mitä tulee sitten tähän budjettiin ja ongelmaan, joka liittyy ylibudjetointiin, Ihan hiljattain tarkistimme omat toimintamallimme, kävimme läpi nämä juoksevat kulut ja kustannukset. Siihen liittyen on olemassa eräänlainen taulukko ja siinä käydään läpi kaikki ö, meri- ja maaoperaatioihin liittyvät ö, operaatiot ja tarvittavat varat otetaan huomioon, kuinka paljon varoja tarvitaan esimerkiksi helikopterin käyttämiseen tiettynä aikana tai veneen käyttämiseksi, kuinka paljon varoja siihen menee. Eli tältä pohjalta lähdemme näitä budjetteja laatimaan ja näin me voimme vielä tarkemmin kertoa ja jäsenvaltiot voivat vielä tarkemmin analysoida sitä, kuinka paljon varoja tarvitaan ja tämä parantaa sitten kokonaisbudjetointia ja sen tarkkuutta. Vaikkakin tällaista valtavirtaistamista on toteutettu, niin silti tässä on tietenkin tiettyjä ongelmia. Me emme voi jäädä tumput suorina seisomaan ja odottamaan, mitä tuleman pitää, vaan meidän täytyy myöskin lyhyellä aikavälillä me joudumme tekemään lyhyelläkin aikavälillä tiettyjä muutoksia näihin ohjelmiin ja se tietenkin vaikuttaa myöskin budjetointiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Onkohan tähän liittyen vielä jotain muuta kysyttävää? Niin, on esitetty pyyntö, että myöskin kirjallisessa muodossa saisimme nämä vastaukset käyttöön ja sitä kautta voisimme saada lisää infoa käyttöön. Kiitoksia. If. Niin, kiitos. Nyt haluaisin sitten siirtyä poliisiakatemiaan, jos edustajat ovat paikalla, koska sitä varten Meillä olisi eniten kysymyksiä. Lähti liikkeelle ensimmäisestä. The European Court of Auditors. Niin, äh, tilintustumistoin kertoo kertomuksessaan, että mitä tulee äh, hankintoihin. Neljässä tapauksessa kollegio hankki äh, palveluita ja hyödykkeitä ilman, että olisi sopimusta. Tämä on hyvin tärkeä kommentti. Ilman, että siis olisi ollut sopimusta tai kilpailutettu näitä hankintoja. Ja näitä myöskin, tosi eräs tapauksessa myöskin näitä hoiti henkilöstön jäsenkään ei ollut pätevä hoitamaan tällaisia hankintoja. Ei ollut lyöty lukkoon mitään rahoituspuitteita, ei saatu mitään arviointeja. Minun kysymykseni kuuluu, oliko mitään selvitystä siihen, miksi tätä hankintaa ei tehty asianmukaisesti. Katsottiinko, että kukaan akatemiassa oli vastuussa näistä huomattavista puutteista, ja onko nyt tämä uusi järjestelmä, jonka väitetään olevan olemassa, että on olemassa hankintaviranomainen ja hankintakäsikirja, toimiiko tämä kunnolla ennen kuin jatkamme? Haluaisin todellakin vastauksen näihin kysymyksiin. Sitä ennen vielä kysyisin, onko muilla jotain lisäkysymyksiä. Kollega Keller, olkaa hyvä. Niin, minullakin on erinäisiä kysymyksiä, mutta en oikeastaan tiedä, haluaako herra Busotti nyt, että tähän kysymykseen ensin vastataan ennen kuin siirrytään mihinkään muuhun. Kyllä tämä sopii minulle, jos näin tehdään. Madame Mathieu. Hyvä. Kollega Mathieu, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tilintarkastustuomio istuin on maininnut vuoden 2009 budjettiongelma, että voisitteko kertoa meille, miten tämän ongelma ratkaistaanko tämä maksulukäys vuodelta 2008 vai onko siinä mukana myös edellistä vuotta? Mille budjettivuodelle näiden summien mm, raskautus tulee? minä budjettivuonna virasto pystyy esittämään sellaiset tilit, joissa kunnioitetaan annualiteettiperiaatetta. 31 prosenttia budjetista on ollut, tulkkaus on mahdotonta häiriöiden takia. 2009 43 prosenttia on lykätty eteenpäin erittäin kiusallista häiriötä kanavalla. 2010 on otettu käyttöön äh, kuluhallintoa koskevia sääntöjä 2008 vastuuvapauden jälkeen Sepolin toiminta olisi pitänyt kehittää enempää. Voisitteko lyhyesti kertoa viraston budjettia tilanteesta? 128 miljoonaa ja risat on summa, josta puhuttiin 31.12.2008. Miksi ei ole pidetty kiinni budjettitasapainosta? Kuinka Sepol aikaa korjata tilanteen? Kiitos. Thank you very much. I would like to... Paljon kiitoksia. Kollega Schröder saa nyt puheenvuoron ja pyytäisin lyhyttä ja ytimekästä vastausta, sillä aika on kortilla ja muitakin kysymyksiä on vielä tulossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kaikille hyvää iltapäivää. Aluksi haluaisin hyvin lyhyesti antaa teille tällaisen yleisen lausuman. Sepolin nykyinen johto ei millään tavoin pyri puolustelemaan virheitä, jotka tapahtuvat menneisyydessä. Me vakuutan siitä, että on tullut vakavia virheitä hallinnossa, menneisyydessä ennen kaikkea nämä rahoitushallinnossa. Me palaamme myöhemmin näihin eri aiheiden myötä, mutta ensin muutamia vastauksia kysymyksiin, joita nousi esille, jotka liittyvät hankintoihin ensinnäkin aivan oikein on ollut neljä tapausta, joissa on hankittu palveluita ja tuotteita ilman, että on ollut mitään äh, hankintamenettelyä. Ja yhdessä tapauksessa oli mukana henkilö, jolla ei ollut asianmukaista pätevyyttä. Tällä hetkellä olemme onneet nähdä, että vuoden puolesta lähtien vuoden 2009, vuoden 2009 lähtien pätevä äh, hankintaviran virkamies aloitti äh, virastossa nyt on olemassa myöskin käsikirja. Olemme kouluttaneet kaikki virkamiehet hankintakysymyksissä ja voimme viitata viimeiseen sisäiseen tilakastukseen, joka koski hankintoja, jossa todettiin, että hankinnat tässä yhteydessä toimivat erittäin hyvin virastossa. Kysytte myös, onko mitään selvityksiä, jotka liittyvät menneisiin virheisiin, kuten totesin. Me, hyvin lyhyesti, me emme ole tehneet menneisyydessä mitään selvityksiä, koska haluamme parantaa nykyistä tilannetta ja katsoa eteenpäin. Kysymys, jonka otitte esille vastuullisuudesta. Tästä erityisestä alueesta meidän täytyy sanoa, että emme ole luoneet sellaisen henkilökohtaisen vastuullisuuden periaatetta, että joku olisi henkilökohtaisesti vastuussa asiasta, mutta muista kysymyksissä voitte nähdä, että olemme luoneet Äh, sanotaan tämmöisen takaisinperimismääräyksen koskee entistä johtajaa, koska entinen johtaja, hänen täytyy myöskin kantaa vastuunsa ja maksaa takaisin äh, niitä vahinkoita hän aiheutti veronmaksajille. Ja sitten mitä Rova Mathieu sanoi, siihen vielä vastaus. Okay. Um, uh, hello. Okay, so niin, mitä tulee budjetti tilanteeseen. Tänä vuonna me olemme panneet äh, toimeen varojen siirtomenettelyn asianmukaisella kirjelmällä. Ja kaaviolla tämä on mahdollisesti sen, että on voineet siirtämään C9-luottoja, joita oli 1 900 000, joita oli budjetissa. Ja olemme tehneet tästä analyysin siitä, miten täytyy sitoa C8 ja C9 luottoihin. Tämä tullaan tuossa myöskin ensi vuonna. Mitä muuta parannusta voidaan nähdä? Meillä on eh, seurantapaneeli, jonka eh, johtokunta on asettanut ja me olemme nyt saaneet aikaan tukisopimuksia, jotka on otettu käyttöön, jotka mahdollistavat sen, että voidaan paremmin seurata maksumäärärahoja Kuten Mathieu juuri totesi, meillä on viikoittainen kokous, joka käsittelee rahoitusta ja nyt olen budjetin osalta on otettu käyttöön viikoittaiset kulukertomukset. Miksi vuonna 2009 oli niin paljon varojen siirtoja? Ainoa syy, jonka tähän saattoi löytää, oli se, että ei ollut tehty globaalia järjestelmällistä analyysiä maksumäärärahoista ja tämä tehtiin heti, kun minä astuin virkaan. Additional. Paljon kiitoksia. Muita kommentteja tai kysymyksiä? Kollega Makovei, olkaa hyvä. Uh, thank you. First of all, I... Kiitoksia. Haluaisin vielä selvennystä seuraavaan seikkaan. Niin se, mitä tapahtuu vuonna 2009, niin niin sille ei löytynyt vastuullista henkilöä, mutta kysyisin, että voidaanko todellakin tätä entistä pääjohtajaa vaatia palauttamaan näitä veromakselta vietyjä rahoja? Onko käytössä nyt talon sisäistä takaisinperintämenettelyä tai löytyykö sellaista oikeusperustaa tämän tyyppiselle toiminnalle? Eli millä tavalla tulette jatkossa toimimaan, mikäli tällaisista ilmenee. Sitten toinen kysymys. Se liittyy näihin sopimuksiin, jos on asiantuntijoita mukana ja jonka kollegi on allekirjoittanut ja tilintarkastustuomioistuinhan on ilmoittanut, että nämä ovat kaikki äh, laittomia sopimuksia ja nyt kysyisinkin, että mitä näille sopimuksille on tapahtunut? Mikä on niiden tämänhetkinen tila? Panska ähm, Keller. Kollega Keller, olkaa hyvä. Niin, kysymykseni ovat lisäkysymyksiä niihin, jotka ovat kirjallisina työasiakirjassa, ja niihin tuli myös samaan kirjallisen vastauksenkin. Joten kysymykseni koskevat ensinnäkin sitä, että, että kun vuoden 2008 2007 vastuvapaus, on mainittiin, että oli vakavia ongelmia. Ihmettelin sitä, että miksi nyt jo toisena vuotena saadaan tällaisia kielteisiä viestejä. Miksi ei tapahtunut parannusta jo huomattavasti aikaisemmin näissä asioissa? Miksi ei ollut huomattavaa muutosta vuoden 2008 vastuvapauden jälkeen? Ja sitten ongelmat, jotka on mainittu, jotka liittyvät varojen yksityiseen käyttöön, jota tapahtui vuonna 2007, Ilmeisesti oli lukuisia tapauksia, eikä muutenkaan mitään tehty 2008, eikä ilmeisesti myöskään 2009, joten ihmettelen miksi. Ja te sanoitte, että teidät otet, te tulitte virkaan kaksi kuukautta sitten. Ihmettelenpä vain, että milloin tämä asiantuntija palkattiin siis vain kaksi kuukautta sitten vai milloin te saatoitte tehdä tämän ryhtyä äh, näihin julkisiin hankintoihin hankintamenettelyjen mukaisesti. Ja milloin tämä hankinta saatiin käyttöön? Kuka sen teki? Tekikö se joku asiantuntija, ulkoinen asiantuntija vai joku, jolla oli kokemusta? Ajatellen nimenomaan kielteisiä esimerkkejä menneisyydestä. Missä Busutille? Kollegat Mathieu ja Busutil ennen pääjohtajan vastausta, olkaa hyvä. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer... Voisitteko kertoa, kuinka kokoukset sujuvat tämän ne, hallintoneuvoston kanssa? Ilmoitetaanko tästä työs, työskentelytavasta johtajan ja hallintoneuvoston välillä? Parlamenttihan kieltäytyy vastuuvapaudesta. Oletteko nyt enemmän yhteyksissä tämän hallintoneuvoston budjettiryhmän kanssa? Haluaisin tietää, kuinka millaiset suhteet teillä on tämän hallintoneuvoston tai johtokunnan governing boardin kanssa? Thank you, Madam Chair. Well, uh, most of... Niin, useimmat kysymykset, jotka halusin ottaa esille, ne ovat kollegat jo ottaneet esille, mikä on ihan hyvä. Uskoakseni on vain yksi kysymys, johon, joka vielä noussut esille ja haluan ottaa sen esille, ja se liittyy kursseihin. Tämä on kohta kaksi minun työasiakirjassani. Euroopan tilastustumistoimen mukaan kuten oli jo havaittu kertomus, joka koski vuotta 2008, rahoitus vuotta 2008, rahoitus koski kursseja ja seminaareja olivat huomattava osa akatemian budjetista. Tuomistuminen mukaan vuonna 2009 tämä, näiden menojen tarkastus osoitti, että oli vakavia puutteita. Tämä on hyvin tuomitseva lausuma tilintostuomioistuimelta. Minun kysymykseni on yksinkertainen. Miksi ongelmat, jotka todettiin vuonna 2008, toistuivat vuonna 2009? Kiitos. Thank you, Mr. Director. Kiitos. Ja nyt poliisiakatemian edustaja, olkaa hyvä. Haluaisin, haluaisin vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin henkilökohtainen tilivelvollisuus. Olemme hyvin huolellisesti tarkistaneet sen, missä tapauksissa myös entinen johto, johtaja ovat henkilökohtaisesti vastuussa ja alueet, joissa tulimme siihen tulokseen, että on olemassa selkeä henkilökohtainen vastuu myös oikeudellisesti näiden osalta. Olemme tehneet takaisinperimisvaatimuksen, joka koskee yli 200 000 euroa, joka koski taksipalveluita, joita oli käytetty. Mutta pitää myöskin tarkistaa asiat joka kerta huolellisesti, koska onko jotakin eri asetuksia, jotka mahdollisesti koskevat sitä, että olisi hyväksyvä virkamiehen henkilökohtainen vastuu asiasta. Olemme siis tutkineet asian huolellisesti ja olemme tehneet eh, takaisinperimismääräyksen entiselle johtajalle. Ehkä olisi myöskin vaihtoehtoja, on vaihtoehtoja myöskin muilla, mahdollisuuksia myöskin muilla alueilla näitä osalta, ja jos näin on, tulemme toimia, voit olla varmoja siitä. Mitä tulee sitten tähän vanhaan järjestelmään, joka koskee näitä koulutusasiantuntijoita, Meillä oli järjestelmä, jossa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa akatemia ja jäsenvaltioiden edustajat luovat yhteisen opetussuunnitelman poliisiakatemioille Euroopassa. Tämä tehtiin erilaisena sopimustyönä Sepolin ja jäsenvaltioiden poliisikoulutusakatemioiden kanssa. Tämä oli väärä tapa, väärä lähestymistapa, mutta vei hiukan aikaa muuttaa tätä. Viimeisessä johtokunnan kokouksessa viime vuonna me muutimme koko lähestymistapaa. Katsomme, että ei enää uusia sopimuksia niin kuin menneisyydessä. Ja haluan myöskin korostaa sitä, että sopimukset ovat päättyneet jo 2009 kesäkuussa ja siitä lähtien ei ole niitä ei ole pantu enää toimeen millään tavoin. nyt olemme siirtymässä järjestelmään, jossa tehdään, annetaan tällaisia apurahoja kehittäjille ja tullaan toimimaan näillä tavoin tulevaisuudesta. Myöskin mahdollistaa sen, että voimme muuttaa Sepolin sisäistä rahoitusasetusta. Me olemme poistaneet yhden kohdan, jota tilintustuomioistuin on arvostellut, niin että noudatamme paremmin rahoitusasetuksen määräyksiä ja yhtä kohtaa on muutettu niin, että Sepolin oma rahoitusohjesääntö on rahoitusasetuksen mukainen. Olemme siis käyttäneet mahdollisuuden hyväksemme ja saimme tämän muutettua viimeisessä hallintoneuvoston kokouksessa. Sitten miksi ei ollut aikaisemmin parannusta asioissa? Kuten totesin aikaisemmin, pyydän anteeksi sitä, mutta minä en todellakaan voi antaa selkeää vastausta siihen, miksi entinen johto ei ryhtynyt aiemmin toimiin. Meillä ei ole aikomusta millään tavoin pyydellä anteeksi sen puolesta, mitä on tapahtunut, esittää mitä tekosyitä, mutta pyrin parantamaan tilanteen nopeasti, joten en valitettavasti voi kuitenkaan kertoa teille, miksi ei parannusta tapahtunut vuonna 2008. Yksityinen varojen käyttö ja kysymys siitä, miksi ei ole tehty aiemmin mitään tämän osalta, on ollut joukko takaisinperimismääräyksiä, äh, jotka ovat koskeneet aiempia virkamiehiä vuonna 2008-2009, mutta mutta he, nämä eivät, kattaneet, eivät ole kattaneet täyttä summaa. Tietysti ja parlamentti näiden tarkastuksen lisäksi on tehty ulkoinen tarkastus, joka koskee varojen yksityistä käyttöä. Tämän tarkastuksen teki lontoolainen tilintarkastusyritys ja, ja tulokset äh, tulevat huomioon. Näitä osalta myöskin, mitä tulee tähän ulkoiseen tilintarkastukseen, sen osalta myöskin syntyi tämä takaisinperimismääräys, joka osoitettiin entiselle johtajalle. Olimme myöskin, ajatellen niitä muutoksia, jotka tehtiin julkisissa hankinnoissa, miksi tämä muutokset tehty aikaisemmin ja mistä, mistä on peräisin tätä koskeva käsikirja. Kuten sanoin, vuonna 2009 tuli virkamies, joka vastaa asioista, jo 2010, kun hän aloitti työnsä, oli mahdollista parantaa menettelyä, ja käsikirja perustuu häneen toimiinsa, hänen tietoihinsa, hän on hyvin pätevä, mutta siinä on kerätty myöskin tietoa muista kumppanivirastoista, joiden kanssa harjoitamme läheistä yhteistyötä. Ja Tova Mathieu, kysytte kokouksista hallintoneuvostossa, mitä on muuttunut verrattuna vanhaan hallintoon. Me olemme luoneet raportointijärjestelmän, jossa hallintoneuvosto aina saa kattavan katsauksen kehityksestä eri alueilla – kattavan katsauksen rahoituksesta, budjetista, henkilöstökysymyksistä, hankinnoista, niin että hallintoneuvosto saa hyvän kuvan, pystyy olla seuraamaan sitä, mitä virastossa tapahtuu. Sen lisäksi on ilo ilmoittaa teille, että viime vuodesta lähtien meillä on ollut myöskin tällainen eh, tilintarkastuspaneeli käytössä, joka tukee hallintoneuvostoa. Sellaista ei aiemmin ollut virastossa. Pätevät eh, tilintarkastajat jäsenvaltioista saavat siinä tehtäväkseen tarkastaa viraston työtä niin, että hallintoneuvosto pystyy tekemään päätöksiä, jos jokin oli välttämätöntä ajatellen menomaan viraston hallintoa. Sitten kysyitte kurssien ja seminaarien hallinnoinnista, mitä muutoksia niissä on tapahtunut. Kaksi asiaa haluaisin tässä ottaa esille. Me olemme panneet toimeen vuodesta lähtien tällaisia puite, kumppanuus- ja ö, tukisopimuksia. Meitä on arvosteltu siitä aiemmin, että ei ollut kunnollisia sopimuksia viraston ja jäsenvaltioiden välillä. Nyt on järjestelmä, sitten on puitekumppanuus, ja tämän kautta me teemme tukimääräraha-sopimuksia yksittäisten osapuolten kanssa, ja sitten tämä tehdään siinä vaiheessa, kun budjetti teknisesti on käytössä. Tämä siis oli yksi osa, ja kuten aiemmin mainitsin, toinen tärkeä toiminta-alue ovat yhteiset opetussuunnitelmat – on arvosteltu sitä, että meillä on ollut tällaisia moduliasiantuntijoita, eh, ja sopimuksia heidän kanssa näitä sopimuksia ei enää ole. Tulevaisuudessa on vain tällainen järjestelmä, jossa on sopimuksia eh, apurahoista, jotka koskevat nimenomaan kehittämisvaihetta. Toivottavasti on nyt kattanut kaikki kysymykset, mutta pystyn myöskin antamaan lisäselvityksiä. I would like to ask you. Kiitos. Pyytäisin teitäkin toimittamaan meille vastauksenne kirjallisessa muodossa. Siitä on varmaan hyötyä ja valiokunnan jäsenille. Sitten vielä yksi kohta. Esittelijä, olkaa hyvä. I would really like... Niin, haluaisin todellakin kysyä komissiolta, onko komissio tyytyväinen vastauksiin, joita poliisiakatemialta tuli. Ajatellen kommentteja, jotka tilintarkastustuomioistuin on esittänyt Ehkä komissio voisi kertoa meille, olisiko tyytyväinen, mutta nyt haluaisin siirtyä viimeiseen virastoon, kun aikaa on enää kovin vähän. Täällä on kaksi tärkeää kysymystä, jotka koskevat perusoikeusvirastoa. Yksi niistä koskee niiden rekrytointia ja menettelyjä henkilöstön värväämisessä, arviot rekrytointisuunnitelmissa, ne ovat, ne ovat nyt viraston mukaan asianmukaisesti paikallaan. Ja sitten myöskin perusoikeusvirastosta haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka koskee puitesopimuksia. No, puitesopimuksia, joka tehtiin neljäksi vuodeksi heinäkuussa 2007, mutta alle kahden vuoden aikana varat, jotka siihen oli osoitettu, oli jo käytetty. Siitä huolimatta virasto jatkoi varojen käyttöä tämän puitesopimuksen puitteissa ilman lisäautorisointia. Ja haluaisin nyt pyytää virastolta selkeän selvityksen siitä, miksi näin tapahtui. Eh, I would propose to, to go on this eh, fundamental ehdottaisin, että käsittelemme tätä perusoikeusvirastokysymystä tässä vaiheessa ja sitten Sepolin liittyvät vastaukset ja komission kanta siihen, niin otetaan myöhemmässä vaiheessa. Kollega No Plus, olkaapas hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun vastaisin näihin kollega Busutilin esittämään kahteen kysymykseen, mitä tulee näihin henkilöstön värväämisarviointeihin. tuletekin tekemään kaikki, ettei synny tällaista yliarviointia, niin mistä meitä on tuomioistuimen suunnalta kritisoitu. Me siis olemme ottaneet käyttäneet tällaisen kuukausittaisen raportointijärjestelmän, jotta voimme selvittää, mitä budjetin täytäntöönpanon saralla tapahtuu ja myöskin henkilöstön värväämiseen liittyen. Haluaisin todeta sen verran, että vuonna 2007 aloitimme toimintamme ja vuonna 2008 sitten nimesimme pääjohtajan ja meillä oli ongelmia värväämiseen liittyen. Live-valiokunta pyysi, että ennen pääval- pääjohtajan nimittämistä uusia henkilöitä ei tulisi värvätä. Ja nyt olemme lähteneet purkamaan tätä tilannetta ja minulla on tässä nyt nämä luvut edessäni. Virat on täytetty 50, noin puolet kaikista viroista on käytet, täytetty vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi olemme kehittäneet suunnitelmaamme ja tarkoituksena on toimia siten, että saamme aikaiseksi kolmiosaisen työohjelman, jossa on kolme prioriteettialuetta – Tässä otetaan huomioon komission kannanotot ja meillä on olemassa tiettyä ylijäämää, jota voidaan käyttää tiettyjen projektien toteuttamiseksi tai toimien toteuttamiseksi, jota johtokunta pyytää, mutta on olemassa myöskin projekteja, joita emme voi rahojen ja varojen puutteessa toteuttaa. Mitä tulee vuoteen 2009, niin me kävimme läpi työohjelman toteuttumisen ja toteutumisaste oli 99 prosenttia ja viime viikolla sain uusimmat luvut käyttööni ja voinkin sanoa, että vuonna 2008 varoja leikattu 3 prosentilla ja vuonna 2009 6 prosenttia niistä varoista, jotka on siirretty seuraavalle vuodelle. Ja mitä tulee viime vuoden lukuihin, niin täytäntöpanne aste oli 98 prosenttia. Mielestäni se on erinomainen tulos. Yksi keskeinen tavoite on se, että siirrettävien varojen osuus ei kasva yli 10 prosenttiin ja komission määräysten mukaisesti täytäntöönpanoaste ei voi laskea alle 90, 95 prosenttiin. Yhdeks, vuonna 2009 ja vuonna 2010 tämä toteutumisaste on ollut 98-99 prosentin luokkaa. Me siis seuraamme tilanteen kehittymistä ja nykyinen järjestelmä osoittaa, että olemme toimineet oikein ja meidän täytyy muistaa, että me emme voi näitä raportteja myöskään toimittaa sinä vuonna, kun näitä lukuja meiltä vaaditaan. Meidän täytyy toukokuuhun mennessä nämä raportit jättää ja tämä taas tarkoittaa sitä, ettei meillä ole vaadittuna ajankohtana näitä tietoja käytettävissä ja tästä syystä nämä tiedot tuvat, tulevat käyttöön vasta myöhemmässä vaiheessa, mutta me yritämme parantaa tilannetta. Ja toisen kysymykseen, mitä tulee näihin vuoden 2007 puitesopimuksiin. Kyse on sopimuksista, joiden tarkoituksena oli antaa toimeksianto yrityksille konferenssien tapahtumien järjestämiseksi. Vuonna 2007 tämä sopimus siis allekirjoitettiin, mutta silloin meillä ei ollut vielä uutta johtajaa eikä uuttakaan johtokuntaa vielä koossa, mutta sen jälkeen kun nämä tahot nimettiin, niin tilanne muuttui ja silloin päätettiin, että järjestettäisiin vuosittainen ihmisoikeuksiin liittyvä konferenssi. Ja Tämän konferenssin järjestäminen aiheutti tiettyjä muutoksia. Kahden miljoonan euron suuruusluokasta nyt puhutaan. Mutta meidän täytyy muistaa, että sopimus oli jo allekirjoitettu jo, ja jo kuusi kuukautta aikaisemmin aloitimme tämän hankintakilpailun, mutta me emme voineet tätä, saattaa, tätä prosessia saattaa loppumääräaikaan mennessä. Ainoa tapa oli juuri se, että me päätimme jättää järjestämättä tämän vuosittaisen ihmisoikeusasioihin liittyvän konferenssin näiden varojen säästämiseksi. Me kuitenkin voimme sanoa, että kyse oli juridisesti vedäpitävästä sopimuksesta. Kyse ei ole minkäänlaisista epäsäännönmukaisuuksista, jotka olisivat liittyneet tähän hankintaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Jos sopii, niin voisimme siirtyä eteenpäin, mutta vielä yksi lyhyt kysymys varmaankin esittelijän puolesta. Voin jatkaa johtopäätöksen, jos komissio haluaa vielä sanoa jotakin äskeiseen. Niin, komissio käyttää puheenvuoron, joka, mikä koskee Sepolia, ja sitten voitte esittää johtopäätöksenne komission puolesta siis aivan lyhyesti, mitä tulee Sepoliin. Thanks, sir. Uh, the... Kiitos. Komission mielestä ajatellen johdon muutoksen jälkeen uh, Sepol on tullut uuteen vaiheeseen. Uusi johto on pyrkinyt paljon löytämään ratkaisuja uh, kesken oleviin asioihin. Komissio tukee Sepolia kes- olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi, jotta sit saa, voidaan saavuttaa Tukholman ohjelman tavoitteet poliisikoulutuksessa. Komissio alkoi tukea hallintoneuvostoa siihen suuntaan, että se tut- pohtisi, mikä on johdon tilanne. Ja Tsekin puheenjohtajavaltion tuen ansiosta vuonna 2009 toukokuussa 2009 me saavuttimme prosessin loppupäätöksen, jolloin edellinen johtaja erosi. Tiedän, että te käsiteltiin vuoden 2009 budjettia, mutta olisi hyvä mainita vuonna 2010 virasto on huomattavasti parantanut toimintaansa, nimenomaan budjetin käyttöä, kuten tilintarkastusuomioistuinkin totesi. Esimerkkinä ajattelen prosenttia vuonna 2010, se on käyttänyt neljä kertaa eh, sen, mitä se käytti vuonna 2009 ensimmäisen 11 kuukauden aikana. Paljon kiitoksia. Sitten vielä ihan lyhyt yhteenveto. Ja sitten otetaan vielä huomioon tämä viimeinen asia. Olkaapa hyvä esittelijä. Haluan vain kiittää sihteeristöä avusta tämän tekemisessä, mutta haluan myöskin kiittää jäseniä, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa, mikä on ollut hyvin mielenkiintoista. Ja haluan myöskin kiittää virastojen edustajia ja komissiota. Ymmärrän, että tämä ei ollut kaikkein miellyttävimpiä tunteja heille, mutta ei minullekaan – mutta samaan aikaan toivon, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeää avoimuuden harjoittamista. Viime kädessä me käsittelemme veronmaksajien rahoja. Tästä tulee toivottavasti vuotuinen tapa niin, että virastot tulevat kertomaan, miten ne ovat käyttäneet varoja, koska tältä perustalta viime kädessä me voimme antaa vastuuvapauden budjetissa. <coughs> Olin iloinen myös siitä, että esittelijä budjettivalvontavaliokunnasta Monika Makovei on paikalla. Hän voi myöskin seurata sitä, miten me annamme lausuntomme myöhemmin tässä kuussa tässä valiokunnassa. Thank you very much. Just, uh... Paljon kiitoksia. Kollega Busutil tulee laatimaan luonnoksen 31. tätä kuuta mennessä kolmas helmikuuta 12 mennessä jätetään tarkistukset ja 28. ensi kuuta järjestetään äänestys. Kiitokset kaikille läsnäolijoille, kiitokset erityisvirastojen edustajille ja toivomme, kuten sanottu, että lähetätte meille myöskin kirjalliset vastauksenne näihin kysymyksiin. Esityslistalla on vielä yksi kysymys. EUn ja Brasilian välinen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus. Tämä liittyy läheisesti myöskin EUn ja Brasilian välisen diplomaattivirka ja virkan matkapassihaltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevaan viisumivapaussopimukseen. Kollegat Makovei ja kollega Enciu voivat alustaa tätä keskustelua. Olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Uh, on the EU-Brazil visa waiver. Kiitoksia, mitä tulee EUn ja Brasilian väliseen viisumivapaussopimukseen, niin voin kertoa, että parlamentti voi hyväksyä nämä viisumivapaussopimukset kaikkien unionin jäsenvaltioiden mukaan lukien Viron, Kyproksen, Maltan ja Latvian osalta, eli nämä henkilöt voivat matkustaa näihin mai, siis Brasilia. Lisäksi täällä on kolmen kuukauden määräaika mainittuna, mutta näiden mainitun neljän jäsenvaltion osalta tarvitaan kansalaisilta vielä viisumi Brasilian päästäkseen. Mutta mutta tiettyin poikkeuksin ja tästäpä syystä toivoisinkin, että te kirjaatte ylös tämän parlamentin myöntävän kannan viisumivapaus asiaan liittyen ja tilanne on tietääkseni sama tähän virka- ja mat- virkamatka-passihaltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevaan viisumivapaussopimukseen. Olkaa hyvä. Minäkin suosittelen, että hyväksyisimme tämän sopimuksen. Neuvotteluja on käyty kahdessa vaiheessa, koska Tämä tavallisia passeja koskeva sopimus edellyttää kansallisten parlamenttien hyväksymistä ja se vaatii näin ollen enemmän aikaa. Sitten meillä on erikseen tämä diplomaatti- ja virka, virkamatkapassi sopimus. Sitä voitaisiin soveltaa välittömästi. Näin on sovittu ja siksi tämä asia on jaettu kahteen osaan. Minä halusin vain lyhyesti teille puhua, että ette hukkaisi aikanne. Haluaisin kiinnittää komission huomion ja, ja Euroopan unionin huomioon siihen, että nämä neljä jäsenvaltiota, jotka eivät vielä hyödy nämä kuusi jäsenvaltiota, jotka eivät vielä hyödy viisumivapaudesta Yhdysvaltojen ja Kanadan sohjan suhteen, heidän olisi, niiden, olisi, niiden osalta olisi ryhdyttävä neuvotteluihin, jotta päästäisiin samankaltaiseen sopimukseen matkailu- ja liiketarkoituksessa myönnettäville viisumeille. Nämä erityispassien haltijat eivät joutuisi hankaluuksiin. Suosittelen siis komissiota toimimaan näin samalla tavalla Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa näiden kuuden jäsenvaltion osalta, jotka eivät vielä nauti viisumivapautta. Kiitoksia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Haluaakohan komission tai neuvoston edustaja käyttää puheenvuoro? Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan kiittää komission puolesta kahta esittelijää täydestä tuesta näille viisumivapaussopimuksille, joita on suunniteltu sovittavaksi Brasilian kanssa. Haluaisin myös kiittää siitä, että he ovat halunneet nopeuttaa prosessia. He ovat pyrkineet näiden sopimusten ratifioinnin saatavaksi mahdollisimman pikaisesti. Ja viimeinen elementti, totta kai komissio jatkaa ponnistelujaan siihen suuntaan, että viimeiset jäljellä olevat vastavuoroisuusongelmatkin USA ja Kanadan kanssa saadaan ratkaistua, ja meillä on konkreettinen ehdotus, jonka johon tulemme tarttumaan, jonka toinen esittely juuri teki. Any other comments? Paljon kiitoksia. Onko muita huomioita? Eipä näytä olevan. Tarkistukset on jätettävä keskiviikkoon 12. tammikuuta kello 12 mennessä ja live-äänestys 25.–26. tammikuuta. tarkistukset voidaan jättää vain ainoastaan näihin menettelytapoihin, menettelytapoja koskeviin määräyksiin liittyen. Kiitoksia oikein paljon. Saamme pidettyä aika lailla kiinni aikataulusta. Me tulemme keskustelemaan jatkossa sitten muista kysymyksistä. Koordinaattoreiden kokouksessa tästä tehdään päätös. Ja 25. tammikuuta kokoustamme Brysselissä ja 26. päivä myöskin täällä Brysselissä seuraava kokouksemme. Kiitoksia kärsivällisyydestä ja kiitokset tulkeille. Kiitoksia. <laughs> Exactly. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. madam.